Colleagues, I think we will start the meeting because... Uh, Hyvät kollegat, aloitamme nyt kokouksen, sillä emme voi loputtomasti odottaa, emmekä voi Kristin Hämsaa vierastamme odotuttaa. Toivon, että ne, jotka eivät ole lähteneet tänään Kööpenhaminaan, tulevat pian paikalle, sillä tämä keskustelu, jota meidän tulisi käydä koskien rakennerahaston varoja hakevien kohtaamia esteitä on erittäin tärkeä tutkimus ja erittäin ajankohtainen aihe, sillä nyt olemme tekemässä puitteiston suhteen töitä ja pohdimme sitä, kuinka voisimme rajoittaa näitä esteitä tulevina vuosina. Se on erittäin tärkeää. Nyt haluaisin pyytää Kristin Hamsaa antamaan esityksensä ja voimme sitten sen jälkeen keskustella aiheesta. Ah, Anteeksi, luulin, että te olette tuolla sivussa. Hienoa. Olkaa hyvä. Annan teille siis heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Morning, ladies and gentlemen. I will, uh... Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Aion puhua tänään esteistä, kun haetaan äh, rakennerahoitusta. Minulla on tässä joitakin kalvoja, käydään ne läpi nopeasti. Ensinnäkin tämän tutkimuksen tausta on se, että luonnollisestikaan meillä ei ole koherenttia kuvaa rakennerahastoista ja niiden toimivuudesta. Ja tietoisuuden puute niistä yhteiskunnassa on aika korkea. Ennen kuin kerron löydöksistämme ja metodologiastamme, niin kerron teille näistä termeistä. Meillä on edunsaajat ja hakijat eroteltu erikseen, koska joskus teksteissä on ongelmia eri rahoituksissa ymmärtää, mitä nämä tahot ovat. Edunsaaja on se henkilö, joka saa rahoitusta ja hakija se, joka hakee sitä. Types of beneficiaries we have considered are public... Minkä tyyppisiä edunsaajia meillä sitten on? Meillä on äh, julkisia viranomaisia, pk-yrityksiä, suuria yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä, yksittäisiä henkilöitä ja rahoituslaitoksia. Jeremys ja Jessica's, meillä on erityisiä tällaisia välineitä – ovat rahoituslaitokset äh, välikätenä ja sitten lopullinen edunsaaja so. <clears throat> on se, joka tämän hankkeen suorittaa. Sitten olemme tutkineet ohjelman hallinnointisykliä. Jokaisessa neljässä hallinnointivaiheessa meillä on kohtia, jotka voivat jotka voivat vaikuttaa, jotka jossa aloitetaan siis ohjelmointivaiheesta. Sitten meillä on täytäntöönpanovaihe, jossa todellinen hake, suoritetaan ja sen jälkeen hankkeen hallinnointi. Olemme erotelleet neljä eri tasoa, jossa eri tekijät ovat relevantteja. Ensimmäinen niistä on eurooppalainen taso. Tässä meillä on kumppanuusperiaateasetukset ja kaikki se, mikä liittyy Euroopan komission, jota se nyt neuvottelee uudeksi ohjelmointikaudeksi. Toinen ja tämä kaikkein tärkein taso meille on kansallinen taso, koska rakennerahastot ja kohesiopolitiikan välineet ovat kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja useissa tapauksissa siellä ovat nämä todelliset esteet. Sitten meillä on ohjelmointitaso, jossa eri operatiiviset ohjelmat suunnitellaan. Ja jälleen kerran tässä riippuen suunnittelusta, niin täällä on joko esteitä, sitten ei niitä ole. Ja lopuksi operationaalinen taso, jossa erilaiset prosessit ovat olemassa ja jaetaan tietoa niin edelleen. Viides taso on projektitaso. Ja se on se, millä tavalla näitä projekteja hallinnoidaan. Riippuu hakijan ja edunsaajan piirteistä. Kansallisella tasolla kaikkein tärkeimmät osat ovat yhteisrahoitus. Se on yhä tärkeämpää nyt rahoituskriisin aikana – ja toiseksi hallinnolliset järjestelmät. Olemme saaneet nähdä, että riippuen hallinnollisista järjestelmistä itse kussakin jäsenvaltiossa, ovatpa ne sitten liitto, valtiotasolla tai hajautettuna, niin nämä ohjelmat työskentelevät eri tavalla. Kaksi muuta tekijätyyppiä ovat resurssinallikointiin liittyvät ohjelman hallinnointikapasiteettikysymykset, sillä useissa jäsenvaltioissa, koska henkilökuntaa määrä on vaihtunut vakasti ja kansallinen tukijärjestelmä voi myöskin olla vaikea niin, ja monimutkainen, niin järjestelmät ovat muuttuneet kovasti. Ja sitten meillä on erilaiset hakuprosessit, valintaprosessit, Ja sen jälkeen meillä on hallinnointia myös sen jälkeen, kun myöntäminen on tapahtunut. No sitten yksityiskohtaisesti nämä tekijät eri tasolla. Eurooppalainen taso, strateginen puitteisto, juridinen puitteisto ja rakennerahastojen budjetti. Asetukset näissä tapauksissa ovat muuttuneet ohjelmointikauden aikana. Se sisältää kumppanuusperiaatteen, informaation ja viestintävaatimukset, rahoitushallinnon valvonnan ja yksinkertaistamisen. Tekijät kansallisella tasolla, institutionaaliset ja hallinnolliset järjestelmät, nämä ovat erittäin tärkeitä operationaaliselle ohjelmalle. Sitten meillä on resurssien allokaatiota, se tapahtuu joko rinnan kansallisten ohjelmien kanssa tai ne on integroitu niihin, tässäkin on eroja. Ja sitten kansallinen ja alueellinen likviditeetti yhteisrahoituksessa. Hallinnointitason tekijöitä ovat rakenteet ja kapasiteetit, riippuen siitä, minkä, miten monta hierarkista tasoa meillä on. Ja jos ne, jotka hallinnoivat ohjelmaa, kykenevät todellakin tekemään näin. Usein näin ei nimittäin ole. Ja sitten meillä on nämä rahoitukselliset tukijärjestelmät. On joko stipendejä, joita maksetaan ja maksetaan takaisin, tai muita rahoitusvälineitä. Toiminnallisen tason tekijät, tähän keskitymme kaikkein eniten hakemusmenettelyssä. Tiedonanto, ja sitten äh, erilaiset hallinnolliset toimet, jotka liittyvät hankkeeseen. Ja sitten nuolet tässä vihreällä osoittavat niitä kohtia, joihin olemme yksityiskohtaisesti menneet tapauskohtaisissa Me sillä paljonkaan kirjallisuutta ei ole näistä eri esteistä. Olemme siis haastatelleet eri, yhdeksässä eri hank- operationaalisessa hankkeessa kautta Euroopan. Tulokset näissä haastatteluissa ovat erityyp- liittyvät erityyppisiin informaatiokanaviin. Ne löytyvät koko hankkeen hallinnointisyklin ajalta. Niitä on televisiomainoksissa, lehdissä, alussa, varsinkin jäsenvaltioissa, jossa on suuri budjetti ne no, ovat tärkeitä jäsenvaltioille esimerkiksi Puolalle. Toinen osa. Siinä internetsivustot ovat tärkeitä. Se on myös hankala kysymys, koska useissa tapauksissa niitä ei ylläpidetä kunnolla, eikä niitä sopeuteta kansallisiin tarpeisiin. Ja heti kun hakija näkee, miten hankala on käydä noilla nettisivuilla tai miten tieto vaihtelee yhdessä tietolähteestä toiseen, niin niin he peräytyvät. Valitettavasti kuitenkin kansallinen rahoitus monissa Länsi-Euroopan maissa on helpompaa ja paremmin tiedotettua kuin operationaaliset rakennerahastojen ohjelmat. Sitten meillä on erilaiset koulutusseminaarit, sähköpostit, ja informaatiotapahtumat, nämä ovat kaikkein tärkeimpiä informaatiokanavia. Ja ohjelman hallinnointivaiheessa sitten kahdenväliset keskustelut. Informaatiokanavat, niihin liittyvät relevantit näkökohdat, ensinnäkin erityyppiset välineet vaihtelevat ohjelmasta toiseen. Kaikki ohjelmat eivät tarvitse yksittäisiä kanavia, koska ne ovat vain osa, pieni osa hakijoita Vaikkapa Itävallassa meillä on kolme tienrakentajayritystä, ei tarvita mitään valtavan laajaa tiedonvälitystä. Sitten ETC-ohjelmat koska ne ovat erilaisia, niissä tarvitaan yksittäisiä ohjelmia ja useita kieliä käytetään. Ja sitten kun tarkastellaan näitä esteitä, niin suurimmat ongelmat ovat siinä, että harmonisointi hallitusten äh, internetsivuston ja alkuperäisen internetsivuston välillä puuttuu. Esimerkiksi Italiassa äh, tieto oli erilaista hallituksen internetsivuilla. Toiseksi sopivan tiedon puute hakijat eivät löydä sitä, missä hakea voi. Seuraava. Suuri osa näitä haastatteluita ovat haki, hakemusprosessi. Ihan yksinkertaisesti sanottuna kaikkein tärkein osa hakuprosessia on rahoituskysymys ja toiseksi tärkein on hallinnollinen taakka. Kolmas ovat asetukset, jotka ovat itse asiassa monimutkaisempia kuin alun perin luulimme. Rahoituskysymykset sitten, kansallisen rahoituksen puute. Tämä on erityisen totta jäsenvaltioissa, jos eurooppalainen rahoitus ei äh, kulje käsi kädessä kansallisten ohjelmien kanssa. Usein näin on kysymys sellaisissa maissa, joissa rakennerahastojen budjetti on pieni. Eikä ponnistella paljon näiden kahden rahoitusmuodon mukauttamiseksi. Sitten ennakorahoituksen puute. Joskus hakuprosessit ovat aikaa vieviä, resurssia ja kuluttavia ja varsinkin yksityisyrityksissä, pienissä yrityksissä on ongelmia tämän etukäteisrahoituksen kanssa. Ne ovat resurssiintensiivisiä ja usein tarvitaan ulkopuolisia konsultteja. Ja se aiheuttaa suuria kustannuksia. Sitten äh, sääntelykehys. Tässä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin valtion avun mukauttaminen rakennerahastojen rahoitukseen. Se vaikuttaa olevan pieni ongelma, mutta Ja sitten toinen ongelma liittyy julkisiin hankintoihin ja siihen liittyviin sääntöihin. Eli eurooppalainen rahoitus vaatii sitä, että julkisen hankinnan sääntöjä noudatetaan. Ja sitten kun hakija yrittää ostaa näitä hyödykkeitä, niin hänen täytyy soveltaa näitä julkisten hankintojen sääntöjä hankkeeseen. Tämä näyttäisi olevan suuri ongelma näiden hankkeiden hallinnoijille. Kolmas kohta koskee usein muuttuvia sääntöjä. Monissa maissa on käynyt niin, että ohjelmointikauden aikana asetus on muuttunut. Ja nämä muutokset jatkuvasti aiheuttavat päävaivaa hankkeen hallinnoijalle, eikä tieto kulje oikein. Kolmas kohta koskee hallinnointia ja tukea. Monimutkaisuus löytyy useasta haastattelusta ja selkeiden suuntaviivojen puute. Näyttää siltä, että usein nämä hallinnoijat tai täytäntöönpanevat elimet eivät tarkkaan ottaen tiedä, millä tavalla hakemus pitää tehdä. Ja selkeiden suuntaviivojen puute johtaa siihen, että kukaan loppujen lopuksi ei tiedä, miten tulee menetellä. Ne asiakirjat, joita tulee esittää hakemuksen tueksi, ovat monimutkaisia usein pk-yrityksille. Tämä on aika monimutkainen paketti, joka täytyy tarjota erilaisina lausuntoineen ja dokumentteineen. Asian käytettävissä oleva aika on ongelma. Monet ovat valittaneet siitä, että hakemuksen esittämisen määräaika tulee yhdessä kuukaudessa vastaan ja ja vaikuttaa siltä, että se ei ole riittävä, kun tehdään tällaisia hienostuneita hakemuksia. Riittämätön johdonmukaisuuden ja avoimuuden esiintyminen on ollut myöskin huono asia. Kukaan ei osaa selventää sitä, miksi tietty taho sai rahoituksen ja toinen ei. Selkeyden puute sen suhteen, kuka on pätevä hakemaan. Useat täytäntöönpanotahot välittävät erilaista tietoa hakijoille. Täytäntöönpanevien elinten riittämätön tuki, kapasiteetin puute, tämäkin liittyy siihen, että henkilökohtaa jatkuvasti vaihtuu varsinkin uusissa jäsenvaltioissa. Henkilökunta ei ole riittävän motivoitunutta jatkamaan työtään. Palkat ovat matalat ja henkilökunta vaihtuu jatkuvasti, mikä merkitsee sitä, että tämä tietotaito usein menetetään. ETC-ohjelmissa sitten on erilaisia ongelmia. On hankala löytää erilaisia kumppaneita. Eli alueisen yhteistyön ohjelmissa äh, puuttuu yhteistyötä ja kaikkein tärkein äh, ongelma on tietysti kielimuuri. Lisäksi voidaan mainita julkisten viranomaisten ja hakijoiden välisen luottamuksen puute – joissakin jäsenvaltioiden haastatteluissa on nähty, että siellä on tunne siitä, että julkiset viranomaiset eivät luota hankkeen hallinnoijaan. Toinen kohta koskee yrityskulttuurin puutetta. Useista tahoilla oli sellainen näkemys, että pienet ja erittäin mikroyritykset niillä ei ole yrityksen kehityskulttuuria, ne eivät tiedä millä tavalla yritystä tulisi rakentaa. Ja lopuksi sitten talouskriisi on tietysti tärkeä kysymys useissa epäonnistumisissa. Sitten useat hallinnoijat ovat pyrkineet auttamaan hakijoita aloittain proaktiiviset aloitteet, esimerkiksi vähentämällä byrokraattisia järjestelmiä tai pyrkineet ennakkolta valitsemaan hankkeita tai ennakkorahoittamaan niitä. Kuitenkin useimmissa tapauksissa täytyy, on täytynyt lopettaa, koska se on ollut kansallisia tai muita säännöksiä vastaan. Siitä huolimatta jotain ratkaisuja on Esimerkiksi välikädet ovat vaikkapa pankkeja, joilla on erityinen tieto erityiseltä alalta. Toinen ratkaisu, vaikkapa Austriassa on tämä yksi asiointipiste. Se on ehkä kaikkein toimivin ohjelmien täytäntöönpano. Lisäksi ne toimivat eri edustajien välillä. Sitten meillä on ulkoiset konsultit, joille maksetaan se, että hakeutuu maksamaan, ei ole toteutettavissa. Ja neljäs kohta koskee sitä, että järjestöt, kuten vaikkapa kaupparekisterit voivat tukea hakijoita ja näin tapahtuu joissain tapauksissa vaikkapa Saksassa. Kuten totesin, niin sitten tämä hankkeen myöntämisen jälkeinen tilanne. Olen äskettäin haastatellut hakijaa, joka totesi, että hän ei aio hakea uudelleen, koska menettely hakemuksen myöntämisen jälkeen oli niin monimutkainen, että hän ei halua enää tehdä tätä uudelleen sisällytimme sen myös tähän tutkimukseemme ja kaikkein tärkein asia tässä tapauksessa oli <clears throat> raportointi. Ensinnäkin maksuviiveet. Ensinnäkin täytyy hakea. Silloin maksu ei saada, sitten aloittaa hanke ja ensimmäinen maksu saadaan vasta ehkäpä vasta vuoden kuluttua. Se ei ole siis monillekaan pk-yrityksille mitenkään toteuttamiskelpoista. Toiseksi on erittäin hankala hallinnollinen raportointi. Puolen vuoden välein täytyy esittää raportti ja sen pitää olla erittäin monimutkainen, se vie paljon aikaa. Sitten on luottamuksen puute, sen jo mainitsinkin. Sitten monet sanovat, että heillä oli tunne, että heitä vain valvottiin eikä tueta. Eli valvonta on liian tiukkaa. Kaikilla on sellainen tunne, että hänen ei luoteta. Sitten julkiset hankintasäännöt, no toinenkin tutkimus. Euroopan parlamentti on sen tilannut. Ja sitten joustavuuden puute neuvottelukysymyksissä. hankkeen myöntämisen jälkeen jotkut eivät sallineet sitä, että hanketta voitiin enää mukauttaa tarpeisiin. Sitten valvonta ja evaluaatio oli parhaiten hyväksytty. Ihmiset ymmärsivät sen tarpeen. sitten yksinkertaistamiseen liittyvät löydökset. Kaikki yksinkertaistamisyritykset on otettu myönteisesti vastaan useat ohjelmat eivät olleet yksinkertaistamisen puolella, koska täytäntöönpano tapahtui ohjelmakontikauden aikana, eikä ohjelman hallinnoija halunnut avata koko prosessia uudelleen. Hankkeiden hallinnoijat kuitenkin ja täytäntöpanoelimet, täytäntöpanoelimet ovat suhtautuneet myönteisesti yksinkertaistamiseen – mutta niiden mielestä nämä kiinteät tasot, 20 prosentin kiinteät tasot ovat liian matalat. Suurin osa hakijoista ei kuitenkaan tiennyt yksinkertaistamista mitään ja alueyhteistyön ohjelmat, näissä tämä ei ole taas relevanttia, koska niissä on ongelmia rajoja ylittävän rahoituksen kanssa, jotka ovat erilaisia esimerkiksi liittymistä edeltävät välineet tai rahoituskysymykset Balkanin alueen maissa. Tämä on kaikkein suurin ongelma hakijoille. No yhteenveto sitten. Olemassa oleva yhteisrahoitus on kaikkein tärkein tekijä. Tätä kaikki haastateltavat sanoivat. Ja haluaisin lisätä tähän sen, että yhteisrahoitus on aika tiukkaa jo asetuksessakin. Se täytyy avata, sen täytyy olla joustavampaa. Täytäntöönpanevien elinten kapasiteetin puute, tämä totesinkin jo, henkilökunta muuttuu jatkuvasti, näin tietotaitoa menetetään – ja kapasiteetin kehitys on sellainen, jota tarvitaan kovasti. Rakennerahastot, jotka on integroitu kansallisiin rahoitusjärjestelmiin, näitä tulisi mukauttaa paremmin. Näin ollaan jo tekemässä ainakin Itävallassa. Ongelmia syntyy silloin, kun vain pieni osa edunsaajista on kohderyhmänä. silloin kun pieni hakijaryhmä, pienen hakijaryhmään kohdistuu tämä hanke, niin silloin myös on vähemmän tukea. Muita päätelmiä ovat tulopohjaiset hankkeet. Ne tässä kapasiteetti ei ole riittävä, jotta voitaisiin tämän tyyppisiä hankkeita hallinnoida. Toiseksi sellaiset edunsaajat, joihin innovointi kohdistuu, silloin avoimuusvaatimukset ovat kilpailukyvyn ja teollisten tekijänoikeuksien kanssa ristiriidassa. Monet pk-yritykset eivät halua ryhtyä hankkeisiin rakennerahastojen kanssa, koska ne eivät myöskään halua julkaista tuloksiaan. Tässä kysymykseen tulee myös kumppanuus esimerkiksi yliopistojen ja yksityisyritysten välillä, koska yliopistot joutuvat hoitamaan julkaisuvelvollisuuksia ja yksityisyritykset taas ovat vastahakoisia tekemään näin. Ja viimeinen päätelmä on se, että alueyhteistyön ohjelmat joutuvat usein ongelmiin kielimurin vuoksi. Tulisi pohtia joustavia yhteisrahoitustasoja. Meidän tulisi täytäntöönpanna myöskin rahoitusta pienille edunsaajille. Kaikki rahoitusvälineitä ei ole riittävästi täytäntöönpantu useissa jäsenvaltioissa. Tässä on paljon potentiaalia, mutta useat hankkeiden hallinnoijat pitävät tätä liivan monimutkaiseksi, joten ne välttävät sitä Ja lisäksi hankinta, hakuprosessia pitäisi jollain tavalla rahallisesti tukea. Tulisi vähentää riskejä, jotka liittyvät siihen, että tehdään rahoitushallinton korjauksia hankkeen lopussa. Se ei itse asiassa ole koko tämän ohjelman tavoite, vaan sen tulisi olla pikemminkin tulos pohjaista arviointia. Pitäisi parantaa myös korvauksia aikaisemmassa vaiheessa, koska hankkeen ensimmäisen vuoden rahoitus on usein ongelmana. Pitää säilyttää myöskin yleisluontoinen logiikka koko rahastojen rakenteessa. Ja varsinkin uudet jäsenvaltiot ja muut jäsenvaltiot joutuvat ongelmiin, kun ne pyrkivät oppimaan uudelleen rakennerahastojen toimintaa, mikä merkitsee sitä, että termit ja rakenteet ovat uusia ja kaikki täytyy opetella uudelleen. Eli terminologia ja logiikka pitäisi säilyttää niin, että ihmiset tunnistavat nämä asiat uudelleen. Otetaan käyttöön muutoksia ohjelmointivaiheen alussa – kun ohjelmia on tehty muutoksia ohjelman puolivälissä, niin niitä ei ole täytäntöönpantu kaikissa jäsenvaltioissa. Dokumentoinnin standardisointi on tietysti tärkeää, koska vuosittaisten täytäntöönpanokertomuksen tietoja ei useinkaan voida vertailla jäsenvaltioiden välillä, koska tieto ei ole riittävän standardisoitua. Suosittelut suosittelumme eurooppalaiselle tasolle. Meidän tulisi korostaa tätä tulospohjaista prosessia, täytäntöönpanna kokemuksen vaihtoa, tiedonvaihtoa. Näinhän on jo tehtykin, mutta minusta tuntuu siltä, että useissa jäsenvaltioissa tätä hallinnoijansa ei lähetä vaihto-ohjelmiin, koska siitä täytyy maksaa. Eli tässäkin on kysymys rahoituksesta. Täytyisi pohtia uudelleen pk-yritysten määritelmää. Jotkut pk-yritykset, varsinkin ne, joissa on noin 250 työntekijää, ovat joutuneet pk-yritys edunsaajan luokasta ulos, mutta ne silti ole suuria yrityksiä, eli eivät voi hyötyä pk-yrityksen asemasta eivätkä suuren yrityksen asemasta. Eli he joutuvat vaikeuksiin, eivätkä ne saa rahoitusta PK-yritysohjelmasta. Ohjelmaa, toimenpiteiden pohtiminen innovoinnin kohdalla. Useimmat eivät halua avoimesti julkaista tuloksiaan innovointihankkeissaan. Ehkäpä jotain ratkaisuja voitaisiin keksiä tällaisiin innovatiivisiin hankkeisiin. Kansallisella tasolla suositukset. Kumppanit tulisi paremmin ottaa mukaan. Tämä löytyy jo kumppanuusperiaatteessakin kuitenkin joissakin ohjelmissa on edelleen tällaista pinnallista toimintaa, kumppanit otetaan mukaan, mutta lopussa ministeriö sitten su- suunnittelee hankkeen ylhäältä alaspäin. Pitäisi parantaa räätälöityjä informointijärjestelmiä. Tämä poikkeaa maasta toiseen, mutta tiedotusjärjestelmä pitäisi olla yhdenmukainen, eikä siinä tulisi olla esimerkiksi kolme eri nettisivustoa samasta asiasta. Joustava ja avoin järjestelmä operationaalisella tasolla – kansalliset valvontajärjestelmät, niitä tulisi hieman suitsia, koska ihmiset tuntevat olevansa valvottuna liikaa ja pitäisi vähentää hierarkisia tasoja. Julkiset hankintamenettelyt, tämä on erityisen tärkeä jäsenvaltioilla, koska ongelmathan eivät löydy täältä, vaan nimenomaan EU-tason alapuolelta, sillä jotkut jäsenvaltiot ovat sellaisia, että niissä on säännöksiä ihan 500 euroon asti. Eli kolme tarjouksen esittäjää 500 euron hankintoihin. Se on monimutkaista ja tarpeetonta. ja estää sen, että ihmiset voivat käyttää julkista rahoitusta. Pitäisi myös parantaa kapasiteetin rakennusta ja tukea henkilökunnan tyytyväisyyttä. Jos aloitetaan ensin ministeriötasolta ja sitten yksityisyritys rekrytoi nämä samat henkilöt paremmalla palkalla, se ei tietysti auta tätä hanketta eikä EU-rahoitusta. Sitten, että mukautetaan EUn ja kansallista rahoitusta toisiinsa on tärkeää. Näin tapahtuu jäsenvaltioissa, joissa on laaja rakennerahastobudjetti, mutta ei niissä, joissa rakennerahastobudjetti on pieni. Sitten suositukset kansalliselle ja alueelliselle tasolla. Niiden avulla voidaan varmistaa johdonmukaiset viestit ennen hankkeen myöntämistä ja sen jälkeen. Usein hankkeesta hankeprosessista tiedotetaan ja sitten kun se myönnetään, niin kaikki muuttuu. Näiden yhden keskitetyn asumispisteen perustaminen on tärkeää. Itävallassa sanoin juuri, että meillä tällaisia on, jossa kansalliset ja eurooppalaiset hankkeet ovat yhdessä paikassa ja ihmiset, jotka hallinnoivat näitä eri ohjelmia, puhuvat keskenään ja vaihtavat kokemuksia ja auttavat hakijaa löytämään oikean ohjelman. Hyvin käytännöllinen jakaminen, sekin voi tapahtua tämän yhden keskitetyn asioimispisteen kautta. Niitä voitaisiin esitellä hakijoille, jotta nämä voisivat ymmärtää paremmin, mitä hyötyä ohjelmasta on. hakuprosessin yksinkertaistaminen täytyy tehdä kansallisella ja alueellisella tasolla sillä pohja hoidetaan eurooppalaisella tasolla, mutta sitä ei vielä ole täytäntöönpantu kaikissa ohjelmissa. Otetaan mukaan kokeneet viranomaiset, kun halutaan parantaa hakemusten valmistelua. Ne, jotka ovat mukana näissä hankkeissa enemmän, eivät välttämättä enää ole mukana ohjelmassa itsessään. Parempi suunnittelu, hakuprosessin ihan alusta lähtien ja riittävästi aikaa näihin ehdotuksiin. Se merkitsee sitä, että yhden kuukauden valmisteluaika ei ole riittävä. Kiitoksia. Tämässä hyvin lyhyesti se, mitä tästä tutkimuksestamme kävi ilmi. Very much. I also assume that we... Kiitoksia Kristin Hamsa hyvin paljon. Olisi hyvä, jos voisitte lähettää tämän esityksen kollegoille. He voisivat jakaa sen sitten muiden kanssa. Nyt voimme aloittaa keskustelun kysymyksillä, kommenteilla. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimus. Ja Lambert, näette, olette jo valmiina puhumaan. In fact, we are now at, at... Kiitoksia hyvin paljon tästä esityksestä. Nyt meillä on kriittiset hetket käsillä, sillä tällä viikolla jäsenet voivat tarjota parhaita mahdollisia parannusehdotuksia asetukseen. Ja nyt jos käyn asioita läpi, ehkäpä monia asioita on jo tehty tämän säännöstön uudistamisessa. Ja nyt minun kysymykseni on se, onko meiltä mennyt jotakin ohi. Tämä on monimutkaista. Monet asiat, joihin viittasitte, on jo otettu mukaan, mutta on vaikeaa nähdä, mitkä esteet ovat sellaisia, mitä me emme ole huomanneet mutta voisin sanoa muutaman huomion liittyen pk-yrityksiin ja etukäteisrahoitukseen. Uskon, että otin tämän mukaan, mutta tämä on hyvin tärkeää. Jos ajatellaan, että on toimija, joka aloittaa pienen projektin, ehkä 100 000 euron projektin, joka ei ole paljon meille, mutta kansalaisjärjestölle suuri summa, jos tämä aloitetaan paikallistasolla esimerkiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että etukäteisrahoitus, se, jota paikallisviranomaiset ovat tarjonneet, he ovat sitä ennen, siis etukäteen antaneet, mutta näin nyt talouskriisin aikoina näin ei enää tapahdu nyt, sikäli kun minä tiedän, ja erityisesti eräillä tietyillä aloilla meillä on nyt tämä etukäteisrahoitusmahdollisuus olemassa. Meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tästä käytetään oikein, sillä tämä on hyvin tärkeä asia. Ihmiset eivät enää hae tukia siellä. Heillä ei ole mitään 20 000 euroa alkupottia ja äh, raha ei pankeista saa. Jos heillä ei ole siis varoja, he eivät voi tukia hakea. Sitten nämä myöhäiset maksut. Kymmenessä, noin kymmenessä maassa maksut on nyt jäädytetty. Eräät kollegat sanoivat, että tämä johtuu ehkäpä siitä, että komissiolla on liian vähän rahaa, ja nyt heillä on syytä sitten jäädyttää maksuja. Mutta tämä on katastrofi. Tässä meidän tulisi olla mielestäni vastuullisempia, sillä myöhemmin nämä tuomiet, toimijat, jos he muilla kausilla haluaisivat hakea tukea, he olisivat siihen kyllä haluttomampia, joten tämä ei ole käytännössä hyvä. Sanoisin näin. Sitten te sanoitte jotain sen tyyppistä, että jos parlamentti ja komissio muuttavat asetuksia, käytännöt jäsenmaissa eivät muutu. Mitä me nyt olemme tehneet? Me olemme kolme suurta parannusta saaneet aikaan tällä kaudella ja olin hyvin vaikuttunut niistä. Haavoittuvien ryhmien asuntokysymykset Romaniassa esimerkiksi, tätä ei oltu käsitelty. Minulla on sellainen mielikuva, että äh, rakennerahastojen käyttö ja sen suunnittelu on jotakin, mitä tehdään vuotta etukäteen tai joskus kaksi vuotta, sillä rakennepolitiikkahan toimii pitkillä aikaväleillä. Ja nyt minun kysymykseni on se, että näin kriisin aikoina – kun me haluaisimme räätälöityjä suoria investointeja ja lisätukia työllisyyteen ja kasvuun ja vihreään talouteen. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän pitäisi pystyä tekemään muutoksia, jos se on tarpeellista, kuten teimme pari kuukautta sitten, kun ähm, eräät jäsenmaat pyysivät, että keskittyisimme enemmän nuorisotyöllisyyteen. Ja nyt meillä on viidestä kahdeksan miljardia euroa varoja, jotka on uudelleen suunnattu nuorisotyöllisyysohjelmiin. Kysyisin siis, oletteko sitä mieltä, että me voimme tarjota järjestelmän, joka on selkeä temaattisten prioriteettien suhteen ja johon kuuluvat nämä kumppanuusjärjestelmät, sopimukset jäsenmaissa, ja joka silti olisi joustava. Tämä on mielestäni avainkysymys. Että me tarttuisimme yri, opistojen, yritysten ja muiden todellisiin tarpeisiin. Oletteko sitä mieltä, että pystymme olemaan näin joustavia nykyisessä puitteistossa? Ja jos näette jotakin esteitä, olkaa Hyvä ja tarjotkaa meille ajatuksia. Kiitoksia paljon tästä. Ehkäpä me olisimme voineet saada tämän tutkimuksen kuukautta aikaisemmin tutkittavaksi, mutta mehän äänestämme tästä vasta heinäkuussa ja monet kollegat tulevat vielä tekemään ehdotuksia työhön, miten me ehdimme niitä käsitellä. Tässä on erittäin hyviä ajatuksia ja paljon näkökulmia yhteisrahoitukseen, jaettuun hallintoon ja niin edespäin nyt se, mitä me olemme tekemässä, tietääkseni tilannehan on sellainen, että nyt yhteisrahoitus on mahdollisesti julkisella yksityisellä sektorilla. Ehkäpä nyt puhuin liian kauan, mutta voisitte antaa minulle ehkä joitakin ajatuksia. Kiitoksia. Kiitoksia Lambert. Jens Nilsson, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I have three comments. I, I... Kiitoksia. Kolme kommenttia. Eh, en kuullut koko <clears throat> alustusta, koska oli äänestys toisessa valiokunnassa, mutta sain tämän eilen ja luin kyllä johtopäätökset hyvin huolellisesti. Kolme kommenttia. Ensinnäkin olen samaa mieltä herra Lambertin kanssa, että monet asiat, jotka tässä on mainittu suosituksissa, ovat jo mukana esittelijöiden toimesta. No se on hyvä. No toiseksi kun on suosituksia Euroopan tasolle, puhutte Euroopan tason vaihdosta. Se on hyvä ja sitä voisi parantaa. Kun minulla on kokemusta Pohjois-Ruotsista, kokemusta muista hankkeista muissa maissa, niin se on ollut hyvin tärkeää. Euroopan tason pitäisi aina tällaista vaihtoa tukea. Kolmanneksi ja ehkäpä tärkeimpänä, ja se on hyvin tärkeää myös valiokuntamme päätöksen kannalta. Suositukset kansallisella tasolla, että otetaan paremmin kumppanit mukaan operationaalisten ohjelmien strategiseen suunnitteluun. Se on erityisen tärkeää. Näin on myös minun kokemukseni mukaan. Kahdella alueella olen toiminut Ruotsissa. Toinen oli mukana hyvin alusta asti ohjelmien luomisessa ja toimeenpano toimii paljon paremmin. Toinen alue. Maaherra teki sen itse. Hänen henkilökuntansa ja kumppanit eivät olleet kovin paljon mukana. Toimeenpano oli silloin paljon huonompi. Eli jos haluaa menestystä, pitäisi ottaa mukaan kumppanit ihan alusta asti. Ja mielestäni se on kovin tärkeää. Kiitos. Peter Simon. Peter Simon. Ja, vielen Dank für diese äh, wirklich... Kiitoksia tästä hyvin sislarikkaasta alustuksesta. Ja sehän osoitti kovin selvästi, että täytyy tehdä eroja asioiden välillä, joita voimme ratkaista Euroopan tasolla, jossa meillä on vaikutusmahdollisuuksia uusien rakennerahastoasetuksiin. Ja mitkä ovat sitten taas sellaisia, jotka ovat kansallisella tasolla hoidettavia. Yksi asia, jos jotain me voisimme tehdä, ja jos voitaisiin mennä askel pidemmälle, on se, että kumppaneiden mukaan ottaminen paikan päällä olisi vahvempaa. Yhteisrahoitusongelmaan usein johdettavissa takaisin rakennerahastoihin. Jos haluaa yhteisrahoitusta jonkun kanssa, jolta ei aiemmin edes kysy, että haluaisiko hän häyttää rahaa yhteisrahoitukseen, jos hän otetaan mukaan tähän suunnitteluun, sisältöjen määrittelyyn, aikataulujen määrittelyyn, niin sitten ei täydy ihmetellä sitä, jos potentiaalisia kumppaneita eivät voi periaatteessa ottaa osallistua. Otetaan esimerkiksi kunnat esimerkiksi, koska tätä yhteisrahoituspyyntöä ei ole pystytty ottamaan mukaan tähän keskipitkän aikavälin suunnitteluun. Eli tämä on mielestäni tärkeä näkökohta, koska usein on vähemmän kyse yhteisrahoitusuuden summasta vaan mieluumminkin tästä aikataulusta, että voinko osallistua. Ja minä aikana tämä rahoitusosuus pitää käyttää. Eli pitäisi olla sitova kumppaneiden mukaan ottaminen toiminnallisiin ohjelmiin alueellisella tasolla. Jos tämä saadaan aikaan, niin sitten ollaan päästy merkittävästi eteenpäin. Hyvät kollegat, viimeinen puhuja Nikos Krisaselos. Ymmärsin, että kukaan muu ei nyt pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ναι, νομίζω ότι και στη συζήτηση που κάνουμε εδώ για τα διαρθρωτικά ταμεία ε, δίνουμε... Kiitoksia. Me keskustelemme rakennerahastoista ja korostamme hyvin paljon sitä kapasiteettia, jota täytyy olla hakijoilla yhteisrahoitusta tai muuta kapasiteettia, jota heillä täytyy olla, jotta he voisivat käyttää näitä rahastojen tukia hyväkseen. Minun alueellinen kokemukseni on osoittanut, että hyvin usein suunnitellaan projekteja ja aloitetaan ne pohtimatta juurikaan pitkällä aikavälillä – tai kestävästi. Esimerkiksi voi olla ympäristöprojekteja, joilla on miljoona tai puolitoista miljoonaa euroa tukia, mutta niitä ei ole kestävällä tavalla varmistettu. Uskoisin, että meidän pitäisi myöskin pohtia projektien toimintaa pitkällä aikavälillä rahoituskauden jälkeenkin. Tämä on tärkeää, jos emme halua unohtaa näiden rahastojen hyödyllisyyttä. Tarkoituksena on saada ne toimimaan pitkällä aikavälillä eikä lyhyellä. Kiitoksia. Nyt Rouha Hamsa, olkaa hyvä kommentteja. I would like to... Uh, Ensinnäkin haluaisin tukea Saksan kollegaani. Pääasia on kansallinen asia. Siinä otetaan Euroopan säädöksiin omien etujen ajamista. Niin sanottu gold plating. Ja sitten Euroopan taso voi tarjota lisänäkökohdan, että esimerkiksi tarjousmenettelyt alle kynnyksen sitten kumppaneiden mukaanotto oli tämä toinen asia. Mielestäni sitä jo vaaditaan. Ongelma on se, Tätä tehdään kovin pinnallisella tasolla, kutsutaan ihmiset alussa keskusteluun, sitten kirjoitetaan ohjelma ja siinä se. Ja jälkeenpäin ei tapahdu enää mitään vaihtoa. Ja mitä lisäksi voidaan tehdä Euroopan tasolla on se, että asetukset, säännökset ovat jälleen uusia. Jos joku aloitti viime kaudella ja oppi ohjelmien toiminnan, tai että miten kohesiopolitiikan välineet toimivat, alkaa nyt alusta. Koska meillä on kalastus, maatalousasiat, koko kohesiopolitiikka välineessä mukana – ja tämä on uusi asia. Ja ihmisten täytyy alkaa uudestaan oppimisprosessi, miten yhteistyöllistää nämä eri välineet. Kokemusten vaihto ETC-ohjelmissa on jonkunlaista interaktiota tässä suhteessa. Ne eivät toimi huonosti, se on hyvä väline ja ihmiset, jotka tekevät yhteistyötä rajat ylittävästi, tarvitsevat säännöllisesti tai tapaavat säännöllisesti Interregissä. Tämä voisi olla hyvä muillekin ohjelmille jotain tällaista. Ehkäpä tällaista voitaisiin käyttää muille ohjelmille myös. Kapasiteetin kehittämisessä ongelma on se, että jos jotakuta tai jonkun kapasiteettia kehitetään, sen jälkeen hän saa paremman työpaikan, sitten sitä kapasiteettia ei enää ole. Sitä kykyä ei enää ole. Eli työn juurilla täytyy jotain tehdä. Ehkäpä parempi palkka olisi parempi. Jotkut voivat saada 300 euroa kuussa se ei ole tarpeeksi, jotta siellä työntekijä pysyisi tarpeeksi pitkään. Uh, thank you very much. So with this, uh, colleagues, I would like to... Kiitoksia hyvin paljon kollegat. Nyt päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Teidän esityksenne oli erittäin hyvä. Se osoitti kaikkein vaikeimmat hankaluudet. Jälleen kerran haluaisin kiittää teitä hyvin paljon ja kaikkien kollegoiden puolesta voin sanoa tai toivon, että jos heillä on lisäkysymyksiä teille, he voisivat sihteeristön kautta teihin ottaa yhteyttä ja niihin, joiden kanssa olette toteuttaneet tämän tutkimuksen esteistä. Kiitoksia hyvin paljon. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Viktor Bostinarun mietintö kohesiorahastosta ja neuvoston asetuksen 1084 kumoamisesta. Nyt voisin Viktorille antaa ensin puheenvuoron sen jälkeen varjoesittelijöille ja muille kollegoille, jotka haluavat puhua. Meillä on puoli tuntia tämän kohdan käsittelyyn. Toivottavasti se riittää. Uh, from the very beginning... Kiitoksia hyvin paljon, rouva puheenjohtaja. Aivan alusta lähtien haluaisin teille sanoa, että tulen olemaan hyvin käytännöllinen. Minun lähestymistapani on hyvin tunnettu ja nyt esittelen vain muutaman uuden elementin, muutaman uutuuden, joka on nyt viime hetkillä lisätty mietintöön ja sen jälkeen kuuntelen tarkkaan kommenttejanne. Ensinnäkin uudet tarkistukset kohesio rahaston ja Eurofacilitin välillä. Tässä olen ehdottanut, että poistamme luvut ja odotamme, että luvuista on neuvoteltu ja sen jälkeen vasta otamme luvut takaisin mukaan. Mietintöön on parempi, että me emme mistään näistä luvuista vielä neuvottelu tai emme ota niitä mukaan ennen kuin niistä on sovittu. Tämän jälkeen olen päättänyt Tämä liittyy nyt niihin kymmeneen miljardiin, jotka siirretään. Tämä mahdollisesti siirrettävä raha. Lisäsin tähän huomautuksen, että se siirretään vain sellaisiin projekteihin, että toteutetaan kohesiorahastojen puitteissa jäsenmaissa. Kolmas asia, tämä on kaikkein tärkein, Tämä liittyy niihin kriteereihin, joita tulisi virastoissa, keskitytyissä virastoissa käyttää tukikelpoisuuskriteereinä. Meidän tulisi käyttää asetuksen säännöksiä, mutta hyvin varovasti niin, ettei rahoitusosuuksien myöntäminen vääristy millään lailla. Tässä meidän tulisi varmistaa, että kolmen ensimmäisen ohjelmakauden vuoden aikana vuoteen 2006 asti meidän tulee varmistaa se, että projektit valitaan täysin kunnioitain kansallisia osuuksia CF. Tämä antaa jäsenmaille aikaa olla täysin valmis suhtautuneita. Ja näin meillä olisi myöskin hallinnollinen kapasiteetti, jota tarvitaan toimeen panoon. Sitten vuoden 2017 jälkeen CF tulee olemaan täysin toiminnassa asetuksen mukaisesti. Muut muutokset ovat sisällöllisimpään liittyvät kohesiorahastoon erityisesti. alueelliseen tasoon. Nyt ehdotan sitä, että tämä niin kutsuttu powerhouse, nämä tämän tyyppiset voimalat, kun ne ovat yli 20 megawatin tasoisia, pitäisi varmistaa, että ne ovat täysin samalla linjalla kuin ETC-alueellisen yhteistyön ohjelmat. Meidän pitäisi tässä siis toimia niin, että mitään rajoituksia voimaloille ei ole alle 20 megawatin. Me haluamme tehdä mahdolliseksi voimaloiden uudistamisen ja kun se on tarpeen. Ja yli 20 megawatin voimaloissa kaikki nämä hankkeet olisivat tukikelpoisia. Tarkoituksena on saada aikaan tasapainon lähestymistapa, vaikkakin koko syklin aikana tiettyjä rajoituksia on olemassa lämmön tuotannon suhteen ja energiatehokkaiden rakennusten suhteen. Kun pyritään käyttämään vain energiatehokkaita lähetteitä, pilottihankkeella ei ole mitään rahoituks- rajoituksia sen suhteen, mitä rahoitusta ne voivat saada rahastoista. Kun tarkastellaan niitä tarkistuksia, joita ensimmäisessä luonnoksessa jo on ollut, en nyt käytä näihin liikaa aikaa, tuon vain esiin sen tosiasian, että energiatehokkuus asumisessa kohesiorahaston tukikelpoisuuskriteerinä on yksi kaikkein kustannustehokkain tapa tuoda energiatehokkuus mukaan ja toteuttaa Eurooppa 2020 strategian päämääriä. Me tiedämme komissiolta ja muilta lähteistä, että Euroopan unioni on jäljessä näiden Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Jos me jatkamme tätä vauhtia, me tulemme tavoittamaan vain kymmenisen prosenttia niistä, mikä olisi hyvin suuri epäonnistuminen, mutta kuitenkaan Eurooppa 2020 päämäärän tavoitteet eivät ole ainoita päämääriä, joita meillä on. Me haluamme energiamiksiä tukea, vihreää taloutta, leikata hiilidioksidipäästöjä voimakkaasti ja myöskin auttaa kansalaisia, jotta he voisivat saada edullisempaa energiaa. Ja minä olen omassa pääkaupungissani Bukarestissa tavannut maa, lämpö ja aurinkovoima asiantuntijan Bukarestissa olemassa olevaan lämmityskapasiteettiin – tullaan lisäämään aurinkovoima ja maalämpövoima ilman rakennusten äh, muokkausta. Tämä muutos toisi jo 40 prosentin säästön. Tämä on hyvin suuri vaikutus. Meidän täytyy pitää mielessä, että 40 prosenttia kokonaisenergian käytöstä ja 36 prosenttia hiilidioksidipäästöistä syntyy juuri asumisenergiakuluista. Energiatehokkuuden tukeminen asuntosektorilla on erittäin tärkeää. Tämä voi myöskin eräillä alueilla olla hyvin tärkeässä roolissa. Meillä on erilaisia tukikelpoisuuskriteerejä aluekehitysrahaston puitteissa meidän tulisi myöskin ottaa huomioon vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt. Me haluamme olla kansainvälisten sitoumustemme tasolla. Olemme omistaneet uuden johdanto-osan saastuttaja maksaa periaatteelle ja se, mikä tässä on tärkeää, ja tämä viesti on todellakin jotakin, mitä pitäisi komissiolle ja kumppaneille toistaa, on sitoumus viimeinkin saada aikaan uusi luonnos asetuksista ja ympäristövaikutusarviointi, jotta voisimme varmistaa sen, että kohesio rahastovaroja voidaan käyttää vain erityistapauksissa eikä päivä, päivittäisessä toiminnassa. Ja meidän tulee säilyttää saastuttaja maksaa ajatus. Sitten biodiversiteetin tukeminen, se tulisi ottaa mukaan myöskin, kun pohdimme projektien tukikelpoisuuden kriteerejä ja Natura 2000 kriteerejä. Urban 2-projekti on hyvin tärkeää, että me johdonmukaisella tavalla otamme kaksi aluetta huomioon, sekä kaupunkialueet että niiden lähialueet. Tämä on tärkeää meidän kaupunkialueiden kehityksellemme. Sitten haluaisin korostaa julkista liikkuvuutta, en vain kaupunkialueella liikkuvuutta. Olen sitä mieltä, että e, julkinen liikunne on paras tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä, ruuhkia ja muita ongelmia. Ja lopulta tässä kiittäisin Jan Olbrichtin ehdotusta yhteisistä indikaattoreista ja seuraan tätä ehdotusta esittämällä tarkistuksen. Ehdotan, että nämä yleiset indikaattorit eivät olisi osa lainsäädäntöpakettia, vaan osa delegoituja säännöksiä. Tämä antaisi mahdollisuuksia suurempaan joustavuuteen tulevaisuudessa. Tulevaisuuden olosuhteet tulevat todennäköisesti olemaan hyvin erilaisia kuin nyt, kun otetaan huomioon, että vuoden 2014 meidän täytyy 2014 jälkeen meidän täytyy sopeutua uusiin olosuhteisiin. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän työstään ja olen täysin avoin ottamaan lopulliseen mietintöön mukaan ehdotuksianne tarkistusten muodossa. Haluaisin muistuttaa, että tarkoitusten jättämisen takaraja on huomenna kello kuusi illalla, joten olkaa hyvät ja antakaa tarkistuksianne. Kiitoksia. One shadow. Kiitoksia on vain yksi. Seuraavan varjoistaja Nikos Krista Helos, olkaa hyvä. I would like to thank Mr. Haluaisin kiittää edustaja Bostinaroa koska yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä. Ja toivottavasti me voimme esittää joitakin ehdotuksia, joiden avulla voimme parantaa tätä teidän hyvää mietintöänne. Minusta tässä mennään myönteistä suuntaa kohti. Haluaisin esittää muutaman ehdotuksen. Minun mielestäni Bostinarun mietintö menee oikeaan suuntaan. Ja ehdotuksemme pyrkivät enemmän siihen, että tämä rahoitusväline on yhtäältä koherentimpi ja toisaalta sitten taas kestävämpi, jotta se olisi yhdenmukaisempi Eurooppa 2020 strategian kanssa. Esimerkiksi kun kysymyksessä on liikenteeseen liittyvät hankkeet, niin pitää ottaa huomioon, että 90 prosenttia yksityisautoilusta tehdään alle kuuden kilometrin matkoilla. Tämä tietysti merkitsee valtavasti päästöjä. Eli meidän tulee näin suosia sellaisia infrastruktuureja, jotka ovat harmonisempia ja yhdenmukaisempia tavoitteidemme kanssa, kun tarkastellaan kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Meillä on tietysti halu vähentää näitä ulkoisia kustannuksia, mutta pitäisi mennä vielä pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on tehty. Ei ole riittävää tehdä pelkästään infrastruktuurimuutoksia, vaan meidän täytyy täytäntöön panna niitä infrastruktuurimuutoksia, jotka ovat kestäviä luonteeltaan. Jokaisella kyseisellä alueella, onpa kysymys sitten vesi, vesihuollosta tai jätteistä, täytyy asettaa prioriteetteja, kun puhutaan ennaltaehkäisystä, kierrättämisestä. Sittenhän meillä on myös vesihuoltoon liittyviä ongelmia. Tähän mennessä asioita on käsitelty vain niin, että on sanottu, että jätevedet täytyy hoitaa, mutta meidän täytyy myös aikaisemmassa vaiheessa puuttua asiaan säästämällä vettä. Mietinnössä todetaan muuten, että Täytyy vaatia sitä, että energiakin täytyy sääntää, säästää ja maksimoida tuotto, jotta voidaan hyödyntää mahdollisimman pitkälti uusiutuvia luonnonvaroja. Liikennepuolella meillä täytyy olla kestäviä liikennemuotoja, eikä ihan mitä hyvänsä. Eli siitä syystä meidän täytyy siirtyä kohti sellaisia liikennemuotoja, jotka ovat kaikkein kestävämpiä. Joka tapauksessa me suhtaudumme myönteisesti siihen, että suuria maantieverkkoja ei rakenneta enempää, jolleivät ne sitten ole lisäämässä näitä suuria kuljetusakseleita. Lisäksi täytyy kehittää niitä lentokenttiä, jotka ovat noin 200 kilometrin kauku etäisyydellä toisesta lentokentästä. Olemme samaa mieltä siinä, että meidän täytyy puuttua myös asuntopuolelle, varsinkin kun tarkastellaan asuntojen energiasäästökriteereitä ja hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä. Ei pelkästään ympäristösyistä, vaan myös aivan rahoitustaloudellisista syistä – Kriisiaikoina, kun monet ihmiset ovat työttöminä tai monilla on vähän tuloja, niin on erityisen tärkeää tehdä säästöjä energiapuolella. Ei, eli ei pelkästään ympäristösyistä. Sitten meillä on ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Meidän täytyy suosia sellaisia suuria hankkeita, jotka suosivat puolestaan suuria ekojärjestelmiä. Työ osoittaa, että me kykenemme torjumaan ilmastonmuutosta samalla kehittäen tiettyjen suurten ekojärjestelmien kapasiteetteja. Meidän täytyy puuttua asiaan nimenomaan rahoituspuolen avulla. Lisäksi eri toimijoiden rooli, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan, pk-yritysten rooli on erittäin tärkeä, jotta kaikki nämä eri toimijat voisivat toimia yhdessä ja saada riittävästi tietoa. Ja toimijoille täytyy tiedottaa hankkeista ja täytäntöönpanosta. Me olemme esittäneet ehdotuksen myös muille kreikkalaisille vihreille. Ja alueilla on erittäin tärkeä rooli, sillä ne varat, jotka ovat käytettävissä, jotka ovat noin 14 miljoonaa, suuruudeltaan, niin täytyy ottaa käyttöön nimenomaan alueellisen yhteisön toimesta. Siitä syystä täytyy kehittää alueellisten yhteisöjen toimintakapasiteettia, myöskin alue- ja paikallisviranomaisten kapasiteettia, jotta näillä olisi sanansa sanottavanaan sitten ei pelkästään tästä muodosta, vaan että ne voisivat puuttua koko hankkeen toimintaan. Siinä on uskoakseni kaikki. Yhteenvetona toteaisin, että meidän täytyy myös tarkkailla näitä indikaattoreita. Emme voi pelkästään puhua kuljetusta kilometreistä tai käytetyistä vesikuutiomääristä. Meidän täytyy puhua tarkemmin, jos vaikkapa on kysymys sadeveden keruusta, niin täytyy silloin viitearvona käyttää kokonaiskulutuksessa käytettyä vettä. Meidän tietoa, kun vettä kierrätetään, mikä on se prosenttiosuus joka sadevesi muodostaa kokonaiskulutetusta määrästä. Kiitoksia. Kiitoksia Matsano. Sostanziale condivisione rispetto al lavoro. Yleisellä tasolla olen varmaan yhtä mieltä siitä, että mitä esittelijä Bostunarin, Bostinarun työhön tulee. Jo aiemmissa keskusteluissa Olen sanonut, että on joitakin asioita, jotka ehkä sisällöllisesti no, ovat kiistattomia, mutta jotka eivät välttämättä kuulu siihen paikkaan, missä kohdassa ne ovat. Ajattelen esimerkiksi kollegan Postinarun ideaa, että laajennetaan näitä tavoitteita. joihin kohdassa voidaan käyttää. Siitä emme ole samaa mieltä. Siinä olemme sitä mieltä, että nämä tavoitteet voidaan kattaa rahoitusmielessä toisten välineiden kautta, vaikka tietysti tavoitteet sinänsä ovat järkeviä. Mielestäni on tärkeää, Siellä, missä puhutaan rahoituksen säännöstä, rahoituksesta verkkojen Eurooppa-välineeseen. Siis sitä täytyy säännellä ja nimenomaisella tavalla vielä. Kohesiorahaston sisällä, asetuksessa kohesiorahastosta. Haluaisimme kehottaa siihen, että tehtäisiin arviointi. Minä olen tehnyt siitä tarkistuksenkin. Täytyy olla mahdollisuus auki myöhempää aikaa varten muuttaa komission tekstiä, jotta voidaan seurata, että resurssit niin paljon kuin mahdollista voivat virrata kansalliseen rahoituksen täydentämiseen. Komission ehdotuksen komission ehdotuksessa yleisasetuksesta puhutaan ehdoista, näistä makrotalouden ehdoista, että ne otettaisiin mukaan. Se on teema, josta meillä on jo kokemuksia yksittäisissä jäsenvaltioissa, jotka saavat kohesiomäärärahoja käyttöön. Minä tekisin tai ehdotan siinä eh, eh, tarkistusta yleisasetukseen – niin, että makroekonomiset ehdot poistetaan myöskin kohesiorahaston osalta. On u- u- nyt uutta dataa yksittäisistä jäsenvaltioista. joille on tullut seuraamuksia koska ne eivät ole pystyneet pitämään kiinni ehdoista, mutta sillä on ollut katastrofaalisia seurauksia näillä seuraamuksilla. Ja komission pitäisi nyt miettiä asiaa. Olisi kovin hyödyllistä mielestäni, että, te, että ei tehdä tätä pelkästään kohdistusrahastolle, vaan muillekin rahastoille. Eli askel taaksepäin. Eli ei harha-askelia tai liian pitkälle meneviä askelia makrotaloudellisissa ehdoissa. Komission ehdotus on yleisesti ottaen kohtuullisesti muotoiltu. Mielestäni sisältömielessä olisi ihan järkevää näinä vaikeina aikoina, epäselvinä aikoina budjettimäärärahoista. Olisi järkevää, ettei mene liian pitkälle. Uskon, että se mitä komissio ehdottaa on täysin hyväksyttävää, mutta tarkistusteni kautta en halua asettaa kyseenalaiseksi komission ehdotuksen substanssia sinänsä. Kiitoksia kollegat. Kaksi puhujaa vielä, vielä kaksi puheenvuoroa siis ennen komissiota. Ensimmäisenä Lambert ja sitten Nisteroi. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk twee, twee puntjes uitlichten. Niin, kiitoksia. Otan esille kaksi kohtaa. Energiavallankumous. Nimenomaan sen puolesta voidaan vedota ja minun mielestäni on ihan järkevää ottaa se näiden tavoitteiden piiriin, silloin kun puhutaan kohesiorahastoista. Ja kun nyt katsoo kaikkia rakennerahastoja, niin jopa ne rahastot, jossa, jotka toimivat eniten myös itse energia transitio kuuluu nimenomaan rahaston puolelle. Eilen puhuttiin temaattisista keskittymisistä, niin kyllähän näin tietysti tapahtuu. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä välineistä on nimenomaan kohesiorahasto. Ja olen sitä mieltä, että myös näillä alueilla – hyvin nopeasti voidaan saada aikaiseksi menestystä. Jos katsotaan näitä lopputuloksia, CO2-vähennystä, Eli sen voimme hyväksyä. Ja tietysti meidän täytyy aina parantaa omien laitteidemme toimintaa ja tällä tavalla myös hyödyntää näitä kiertäviä rahastoja. Eli ei rahoiteta kokonaisuutta, vaan rahoitetaan prosessia. Se on tärkeää. Se on ehdoton asia, josta voidaan saada voittoa ja sitä todella tuemme. Toinen kommentti, jotta puhuttaisin tästä makroehdollisuudesta – Yleisasetuksessa olemme todenneet, että, että emme ole sen puolella, vaan että tämänhetkinen tilanne, kuten esimerkiksi tämänhetkisessä asetuksessa, joka koskee kohesiorahastoa, sen pitäisi olla voimassa. Se tulisi säädellä niin, että päätöksen teossa sitä jatkettaisiin, mutta ei mennä pidemmälle. Ja tällä, tältä pohjalta voidaan tämä mietintö myös sitten vielä loppuun ennen äänestystä. Kiitoksia. Voisitko puhua vielä hyvin lyhyesti? Kiitokset esittelijä Bostinarulle. Kohesia rahastomietintö mietinnöstä. Makrotaloudellista ehdoista olemme yhtä mieltä, emme halua. Mutta jos puhutaan energiasta, niin on sitten se kysymys, että nykyisessä keskustelussa, mihin pitäisi kohesiorahat käyttää ensisijaisesti? Olemme puhuneet kasvun luomisesta. Keskeinen tavoite nyt kriisin keskellä on kriisin vaikutusten torjuminen tietysti ja monet poliitikot jäsenvaltioissa tietysti ovat nyt ottaneet mukaan kohesiorahaston tähän keskusteluun, että sillä pitäisi aikaan kasvua. Kohesiorahasto on selvästi suurin eh, rahoitusosuudeltaan eh, rakennepolitiikassa. Jos meidän pitää keskittyä energiaa toimenpiteisiin, niin ne eivät ole ensisijassa kasvua tukevia toimenpiteitä, vaan niitä pitää olla toisilla alueilla. Se voivat olla, mutta eivät välttämättä. Kohesiopolitiikka on minulle edelleen sellainen lähestymistapa, joka auttaa erityisesti taloudellisesti heikkoja alueita EU:ssa. Se, että miten päästään yhteyteen vahvempien alueiden kanssa, se voi olla erilaista eri alueilla. Se voi olla infrastruktuuri kautta, se voi olla etusijalla, tai sitten voi olla niin, että koulutus- ja työllistämistoimilla täytyy hoitaa asiaa. Kysymys on, että myöskin mitä on aiottu nyt monivuotiseen rahoituskehykseen kohesio, että tähän asetetaan kahden prosentin enimmäismäärä, mikä tietysti rahoituskattavuutta vähentäisi drastisesti verrattuna tähän sitä lähentymistapaan. Monet valtiothan ovat kovasti riippuvaisia rakenne rahoista ja se johtaisi jopa bruttokansantuotteen vähensemiseen. Sillä olisi rahoitusvaikutus toki. Pitäisikö siihen viitata vielä? että enimmäismäärän asettaminen, capping, niin kuin rahoitusasetuksessa olisi nyt tulossa, ei pitäisi tulla näin käyttöön. Dear colleagues, the question... Hyvät kollegat, ajoitus on hyvin kriittinen asia. Minä en nyt voi muuttaa aikataulua. Meillä on vain puoli tuntia tämän mietinnön käsittely. Minä en voi sitä muuttaa. Meillä OG Blas vielä. Annan teille nyt vielä minuutin, mutta älkää viekö muiden aikaa. Kiitoksia. Herra Bosniarun lähestymistapa on tässä ollut oikein hyvä mielestäni. Muutama huomio. Energiatehokkuutta tukisin. Haluaisin myöskin älykkäitä verkostoja, älykkäitä äh, rakennuksia tukea. Tämä on hyvin tärkeää, että me haluaisimme käyttää tätä uutta mahdollisuutta. Sitten artikla 3 haluaisin korostaa. näitä toimia. Tulvan vastaisia toimia, nämäkin tarvitsevat varoja. Thank you, Chair. I can... Komissio, olkaa hyvä. Because, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, koska meillä on ollut tilaisuus puhua näistä asioista aiemmin täällä. Ensinnäkin arvostan kovasti esittelijän rakentavaa työtä ja näitä erinomaisia suhteita, joita meillä on ollut. Hyvin pitkälti se, mikä tässä mietinnössä on, ei aiheuta meille ongelmia. Haluaisin korostaa asiaa, joka liittyy siihen, millä tavalla kohesiorahastot yhdistään tähän verkkojen Eurooppaan. Yhteisessä asetuksessa on säännökset, jotka liittyvät tähän, varsinkin artikla 84 kappale 4. Ja varmasti, kun tarkastellaan, miten meidän pitäisi hoitaa tätä lainsäädännöllisesti, niin ei ole hyvä, että kohesiorahastoasetuksessa on tästä säännöksiä ja että kohesio tai toissakin asetuksessa siitä on. Meidän mielestämme siitä syystä yhteisissä säännöksissä pitäisi olla nämä säännökset. Tietysti tässä on kysymys vielä siitä, että millä tavalla saadaan aikaiseksi oikea tasapaino. Meillä on varmaan yhtä mieltä siitä, että prioriteetti on myönnetty, mutta onko mahdollista sisällyttää siihen lainsäädäntömekanismeja, niin komissio suhtautuu siihen varauksellisesti. Kuten tietän, että komissio ei hyväksy sitä, että asuntosektori otetaan mukaan energiatehokkuuden lisäämisessä. Me emme ole vakuuttuneita näistä perusteluista sen suhteen, jos EAKR laajennetaan tuota soveltamisalaa, niin kohesion rahaston säilyttäminen niin, että se keskittyy perusarvoihinsa on tärkeää, eikä vesitetä sitä muualle päästöjen vähentäminen. Periaatekysymyksessä olemme sitä mieltä, että meidän ei tule tehdä mitään, mikä vesittää päästökauppajärjestelmää ja siitä syystä komission ehdotuksessa olemme sitä mieltä, että tasapaino on oikea, koska me rajoitamme sen koskemaan niitä installaatioita, jotka kuuluvat jotka ovat alle 20 megawatin. Komissio sitä mieltä, että horisontaalisesti kannattaa käsitellä näitä kysymyksiä ja infrastruktuurin pääsy on tietysti merkittävässä asemassa. Sitä rakennetaan EU-varojen pohjalta, mutta yleissäännökset kattavat tämän, kun puhutaan hallinnovasta veronomaisesta, ja sen roolista. Ja tietysti eksanteehdollisuus, joka sitten liittyy myös vammaisiin henkilöihin. Muussa tapauksessa kaikki täytyy tehdä tämä kaikissa erityissäännöksissä, ja se meidän mielestämme ei ole paras tapa viedä asioita eteenpäin. Nämä siis nämä pääkohdat. Victor. Kiitoksia, Victor. Uh, the comments. Lyhyesti liittyen kommentteihin, joita arvoisat kollegat esittivät. Ensimmäinen kommentti rakkaalta kollegalta vihreästä ryhmästä. Kiittäisin niitä hyvin paljon ja kiinnitän myöskin huomiota ajatukseen, jonka juuri mainitsit tässä aikaisemmin. Sitten edustaja Matsonin huomio on yksi asia. Yleisasetus on paikka, jossa ratkotaan makrotaloudelliset ehdollisuuskysymykset ja ongelmat. Minä olen makroehdollisuuden kannalla täysin ja tämän osoittaakseni minä itse esitän tarkistusta, mutta yleisasetukseen. Tämä ei ole nyt tämä erityisasetus paikka käsitellä tätä. En halua siihen koskea. Sitten kohesio rahastojen piirin laajentaminen. Meidän tehtävämme ei ole ratkaista ongelmia, joita ei vielä ole. On totta, että asumisenergiakysymys on valtavan suuri. Hiilidioksidipäästö, energiamiksin parantaminen, nämä ovat asioita, joita me tarvitsemme hyvin paljon ja me olemme alueiden komitean ja komission kanssa käsitelleet näitä jatkuvasti ja niitä on hyvin suuresti monet kollegat tässä valiokunnassa käsitelleet. Ja haluaisin erityisesti kiittää tässä EPPn koordinaattoria edustaja Roita tämän ehdotuksen tukimisesta. Sitten edustaja Zellerin huomiot. On totta, että yksi kohesiorahastojen tarkoitus on ratkaista nämä erot, joita on olemassa eri alueiden välillä ja sisällä ja kohesiorahastojen mukaan ottaminen näihin ohjelmiin, jotka pyrkivät säästämään asumisenergiakuluja, luomaan työpaikkoja, vihreää taloutta, tukemaan saastumisen vähentämistä. Nämä ovat kaikki asioita, jotka liittyvät yhteen. Ja tässä minä olen sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahasto käsittelee koulutus, ammattikoulutusasioita, joten sen puitteissa näistä tulisi päättää. Sitten älykkäät verkot, niiden rakentaminen, kuten mainitsin mietinnössäni, käytin tässä uutta muotoilua. Tämä osoittaa tarkemmin, minkälainen filosofia meillä on. Sitten eh, tulvan vastainen toiminta, tämä on erittäin hyvä, otan sen mukaan. Sitten CEF, mitä mainintaa siitä, kuinka rahat siirretään ja millä ehdoilla ei ole otettu mukaan. Tässä on kaksi ongelmaa. On selkeä, että monet jäsenmaat vastustavat nykyisin olemassa olevaa CF-filosofiaa e jos me haluamme, että nämä projektit muuttuvat todelliseksi ja tuottavat todellista hyötyä, ja todellakin uskon siihen, silloin meidän tulisi kiinnittää huomiota myöskin näihin asioihin, joita Siksi otin nämä asiat myöskin huomioon. Minä en nyt ole nähnyt rekivaliokunnan kollegoja yhtään valmiina toimimaan. Minä haluaisin nähdä jotakin ehdollisuutta, joitakin ja tämän vuoksi minä olen tehnyt hyvin läheisesti aluekehityksen pääosaston kanssa töitä. Ja tämän vuoksi minä pyysin kahta komission jäsentä, Kallasia ja Haania, tekemään yhteisen ehdotuksen. Ja kun yhteinen ehdotus tulee olemaan valmis, niin minä sitten käsittelen sen ja otan sen mukaan tähän mietintöön. Energian säästämisen suhteen komissio on tehnyt eräitä aloitteita, mutta toivon, että lopulta tämä filosofia tulee voittamaan, sillä tässä ei ole kyseessä minun mietintöni, vaan se, mitä EU tarvitsee tällä hetkellä mitä neuvosto meiltä pyytää. Monet komission jäsenet ovat hyvin paljon tämän kannalla ja monet parlamentin jäsenet tukevat tätä. Sitten nämä saatavuuspääsykysymykset. Monet ovat sitä mieltä, että tämä koskettaa myöskin yleisasetusta, on sen kanssa päällekkäinen, mutta on hyvin tärkeää, että meillä on myöskin horisontaalisia säännöksiä. Meidän täytyy varmistaa se, että se mikä on yleisasetuksessa on myöskin integroitu näihin horisontaalisiin mietintöihin, kun me käsittelemme näitä asetuksia, jotka käsittelevät tiettyjä rahastoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Näitä lainsäädännöllisiä aspekteja täytyy vielä tarkistella ja katsoa, kuinka voimme parhaiten ne ratkoa. Siis tarkistuksen jättämisen takaraja tänään huomenna kello kuusi. Nyt ö, me olemme 15 minuuttia myöhässä, joten meidän täytyy jokaisen mietinnön kohdalla, jokaisen viiden mietinnön kohdalla lyhentää käsittelyaikaa viidellä minuutilla. Nyt haluaisin pyytää Riikka Mannerta esittelemään mietintönsä ja jokainen jäsen tämän jälkeen pyytäisin teitä näyttämään selkeästi, jos haluatte käyttää puheen vuoron. Nyt Riikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää yhteistyöstä kaikkia varjoja ja kollegoja tämän raportin osalta. Olemme päässeet hyvään yhteisymmärrykseen suurimmassa osassa asiakohtia. Ja jos ajatellaan viime valiokuntakertaa, kun tästä raportista keskustelimme, niin oikeastaan mitään suuria muutoksia siihen ei ole nyt esitetty sen jälkeen. Haluan nostaa nämä muutamat isot kysymykset esille tässä. Ensinnäkin tämä budjettiasia on sellainen, mitä, mikä on paljon puhututtanut myös varjojen kanssa, mutta edelleenkin olen sitä mieltä, että, että meidän parlamenttina pitää vaatia, että 7 prosenttia näille alueellisen yhteistyön asetukselle ihan jo siihen perustuen, että tällä hetkellä nuo neuvottelut budjetin osalta ovat hyvin tiukat ja on suuri pelko siitä, että komission esittämä reilu kolme prosenttia tulee tippumaan radikaalisti ja sen, sen takia mielestäni on hyvä, että pitäydymme tässä parlamentin seitsemässä prosentissa, että voisimme vähintäänkin saavuttaa neuvottelussa sitten komission esittämän reilun kolme prosenttia. Joten siinä mielessä haluaisin, että, että tätä, tätä lähtökohtaa tuettaisiin. Sitten mitä tulee investointiprioriteetteihin, niin nyt kun kollegat, jos olette jättämässä muutosesityksiä, niin toivon, että huomioitte myös sitten EAKRn puolelta nämä investointiprioriteetit, koska täytyy muistaa, että ne investointiprioriteetit, jotka on esitetty jo EAKRssä, tulevat pätemään myös ETCn osalta. Ja tulemme näin ollen sitten, sitten vielä äh, ehkä muokkaamaan ja, ja yhdistelemään näitä myös, myös EAKR raportin tiimoilta ja, ja raportöörin kanssa tekemään yhteistyötä, kunhan saamme nyt sitten lopullisesti tietoon, mitkä ovat EAKRssä nämä investointiprioriteetit. Toki ETCn osalta voimme jotain spesifi prioriteetteja myös nostaa, mitkä, mitkä erityisesti tukevat sitten alueellista yhteistyötä sitten merentakasten alueiden osalta olemme tehneet yhden muutoksen viime kertaan liittyen, eli nythän merentakaisille alueille on korvamerkitty tämä 150 prosenttia tämän olemassa olevan kauden ETC-ohjelmien rahoitustasosta. Ja koska tällä hetkellä luvuista emme voi vielä sanoa mitään, mitkä tulee olemaan, olemaan nämä rahoitustahot tasot koheesiopolitiikan osalta, niin olemme tulleet siihen lopputulokseen, että tulemme esittämään <clears throat> tämän kohdan ilman näitä prosenttiosuuksia, koska tämä on myös sitten linjassa yleisasetuksen kanssa. Ja palaamme näihin prosenttiosuuksiin sitten, kun tiedämme, mitkä tulevat olemaan nämä lopulliset luvut. Sitten mitä tulee flat rateen, niin tässähän äh, olen esittänyt 20 prosenttia 15 prosentin sijasta, mutta jos käy niin, että näissä mainstream-ohjelmissa noustaan jo sinne 20 prosenttiin, niin siinä tapauksessa tulen todennäköisesti muokkaamaan tältä osin tätä esitystä niin, että ETC-ohjelmien osalta voisimme jopa esittää 5-10 prosenttia korkeampaa flat ratea kuin mainstream-ohjelmien osalta, koska uskon, että sille on, on perusteet. Äh, sitten mitä tulee tähän joustoon eri strandien välillä, eli A ja B strandin välillä, niin tämä 15 prosenttia on se, jota nyt sitten loppu viimein tulemme esittämään. Eli haluamme, että pysyttelemme tämän kauden, tämän kauden ää, tilanteessa, eli jousto säilyy, ja koska tätä nyt on käytetty kuitenkin hyvin, hyvin voimakkaasti, ja tässä myös varjojen kanssa meillä on ollut hyvin yhtenevät näkemykset. Sitten temaattisesta keskittämisestä Koko ajan yhteisymmärrys tämän osalta on ollut hyvin, hyvin suuri kaikkien, kaikkien varjojen ja kollegojen kanssa, eli, eli tulen esittämään tätä viittä teemaa neljän valittavan sijaan. Ja mielestäni se on hyvin perusteltua tässä tapauksessa. Sitten mitä tulee näihin indikaattoreihin, niin viime valiokunnassa oikeastaan tästä keskustelimme ja, ja kollega Postinarukin kohesioraportin osalta viittasi tähän. Eli myös tässä ETC-raportissa niin tulen esittämään sitä, että että nämä tulosindikaattorit siirretään asetuksesta delegoituihin säädöksiin ja vastaavin perustein kuin EAKR ja sitten kohesioraportissa. Tästä ohjelmakohtaisesta rahoituksesta on paljon keskusteltu ja tiedän, että varmasti sen osalta joku osa kollegoista tulee jättämäänkin muutosesityksiä. Jo aikaisemmin Sanchez Smithin raportissa tähän viitattiin, mutta tällä hetkellä komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen niin niin näyttää siltä, että tämä ohjelmakohtainen rahoitus tällä erää ei ole mahdollista, koska meillä ei relevantteja lukuja ole olemassa, joita voisimme tähän käyttää. Ja sen takia näinkin, että, että ei ole ajankohtaista vielä tässä asetuksessa suoraan esittää tällaista muutosta rahanjaon osalta. Tässä oikeastaan kaikki pääkohdat. Kiitoksia tosiaan vielä yhteistyöstä ja toivon, että, että annatte vielä hyviä kommentteja ja jätätte mahdollisimman paljon kehittäviä muutosesityksiä tähän raporttiin. Thank you. I, uh, there's nobody who would like to speak. Kiitoksia. Kukaan ei ole pyytänyt varjojen lisäksi puheenvuoroa, joten suljen nyt listan. Meillä on neljä varjoesittelijää Lambea. Ketkä haluavat puhua nyt tästä mietinnöstä? Te olette varjoesittelijöitä, saatte joka tapauksessa puheenvuoron Lambea vain yksi puheenvuoropyyntö ja neljä varjoesittelijää, eli jokainen varjo puhuu ensin Francesco De Angelis, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. No, io credo... Kiitos, puheenjohtaja. Mielestäni voi hyvin sanoa, että mietintö ja esittelijän työ on oikein hyvä. Erityisesti mitä tulee tähän toiseen ryhmään tai sarjaan tarkistuksia, voimme hyvin sanoa, että että siinä todellakin pyritään parempaan alueelliseen yhteistyöhön, kunnianhimoisempaan ja solidimpaan. Jos katsomme budjettia ja mitä määrärahoja on allokoitu, ei ole sitten epäilystä siitä, että 7 prosentin 7 prosenttia on kovin kunnianhimoinen. Parlamentti on tämän vahvistanut myös aiemmin. Mutta on myös totta, että tällä välillä poliittiset olosuhteet ovat muuttuneet Euroopassa, erityisesti kun ajatellaan kohesiorahojen allokointia ja jakamista. mikä tarkoittaa, että itse asiassa katsotaan nyt, täytyy käsitellä pienempiä lukuja kuin mitä meillä nyt on, ja 7 prosenttia ja sen asian vieminen eteenpäin toisi kyllä lisää resursseja peliin. Täytyy todellakin vahvistaa parlamentin neuvotteluroolia. Epäilemättä tämän 7 prosenttia ja se tavoite voisi olla kovin määräävä tekijä. Se saattaisi auttaa meitä siinä, kun yritämme päästä kolmen prosentin tasolle. No muista kohdista. Olen täysin samaa mieltä koko siitä osasta, joka koskee joustavuutta – ja olen myös samaa mieltä sen osan kanssa, joka koskee temaattista keskittämistä. Erityisesti tavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Haluaisin vain esittää pienen sivuhuomautuksen kolme asiaa. Kolme asiaa, jotka mielestäni ovat erityisen tärkeitä siinä, miten rakennerahoja käytetään. Ne ovat seuraavat. Ensinnäkin yksinkertaistaminen ja että saadaan virtaviivaistettua toimintaa, että rahojen käyttö on helpompaa tai niiden käyttöön saaminen. Meidän täytyy todellakin yrittää saada varat helpommin käytettäviksi, ja koska nämä varat ovat erityisen tärkeitä, erityisesti tässä vaikeassa tilanteessa, jossa nykyisin eletään. Eli byrokratian karsiminen niin paljon kuin mahdollista olisi tässä kovin tärkeää. Toinen asia, joka mielestäni on hyvin tärkeä, on tavoitteet ja prioriteetit ja rahankäytön laatu. Eli meidän täytyy käyttää rahat tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ei pelkästään se, miten paljon käytetään. Tietysti on sekin tärkeää, mutta on myös erityisen tärkeää tarkastella sitä, että miten hyvin nämä voimavarat käytetään joten täytyy keskittyä hankkeiden laatuun ja siihen, että varat käytetään asianmukaisesti ja hyvin. Ja no sitten lopuksi, jos en erehdy kaikissa keskusteluissa, joita meillä on ollut byrossa, niin yleisesti ottaen ryhmät taitavat olla samaa mieltä siitä, että täytyy yrittää modifioida tätä budjettitasapainoa että olisi, että olisi paremmin tasapainossa ja että se on se tulee olemaan hyvin tärkeä asia, kun keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Joten tämä on erittäin hyvä työtä ja haluaisin päättää siihen, että kehun, kehun tätä tehtyä työtä. Kiitoksia François Alfonsi. Haluaisin nyt pyytää, että pitäydytte aikarajoista. Tämä on hyvin tärkeää. François. Yritän pysyä aikarajoissa. Rouva puheenjohtaja, haluaisin esittelijälle sanoa, että olemme samoilla linjoilla hänen ehdotustensa kanssa, erityisesti 7 prosentin ehdotuksen suhteen alueelliseen yhteistyöhön sitten joustavuuden suhteen nämä ponnistukset ottaa yleis hyödylliset palvelut mukaan näihin tukikelpoisiin palveluihin. Ja se ajatus laajentaa temaattista keskittymistä viiteen eikä neljään teemaan on hyvä. Haluaisin tässä mainita muutaman asian, jotka meitä huolestuttavat. Ensinnäkin on vaikeaa ymmärtää ehkä tässä hyvin erikoisessa tilanteessa – mitä tulee saareihin, tässä on tämä 150 kilometrin raja ensinnäkin. Täytyy ymmärtää, että saari ei ole mikään maantieteellinen raja. Meillä on jonkinlainen ähm, väylä saarelle, satama tai sitten lentokenttä. Ja monissa ohjelmissa meitä rajoittaa se, jos me päätämme, että Sisiliassa vain eteläosa saaresta voi olla Tunisian kanssa yhteistyössä tai sitten Korsika vain, vain osa Korsikaa Sardinian kanssa. Jos tämä 150 kilometrin raja estää Korsikaa olemasta Balearien kanssa yhteistyössä, vaikka yhteisiä intressejä ympäristö- ja turismin aloilla olisi. Joten minä olen ehdottanut nyt tarkistuksen, jota todellakin korostan. Tarkoituksena on käytännön toteuttamisessa luoda poikkeus, sillä saari on tällainen väyläalue ja kaikki saaristoalueet täytyy ottaa alueelliseen yhteistyöhön mukaan. Ne ovat usein erityisiä alueita ja meidän tulisi toimia niin, että tämä este poistuisi. Sitten toinen asia, jota haluaisin korostaa, on se, että usein raja-alueilla on yhteisiä äh, rajat molemmin puolin ylittäviä kulttuurialueita ja me haluaisimme äh, ottaa tällaisten kulttuurialueiden arvostamisen mukaan me, me olemme kunnianhimoisia ja toivomme, että Eurooppa todellakin ylittää tällaiset raja-alueet. Kiitoksia. Thank you, Olji Kiitoksia, Olji Blasak. Thank you very much. Uh, I have only a few comments. First, uh, I would like to say that... Uh, Minulla on vain muutama huomio. Ensinnäkin sanoisin, että rahoitusvarat 7 prosenttia. Se on, näyttää kovin kunnianhimoiselta. Kolmeen ja puolen prosenttiin olisin jo tyytyväinen, niin kuin oli äh, oikeastaan ehdotettu. Investointiprioriteetit sitten rajat ylittävässä yhteistyössä on tarpeen kiinnittää huomio puutteellisiin infrastruktuureihin ja saada pullonkaulat paremmin hallintaan. Sen vuoksi on kulttuurivaihtoa ja parantaa matkailun infrastruktuuria, koska myös se on erittäin hyvä lähde uusille työpaikoille. Kiitoksia. Kiitoksia Junus Amansi. Jos haluatte käyttää puheenvuoron. Amansi, haluatteko käyttää puheenvuoron? Madame la Présidente, merci. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Yksi huomio, joka on yleisluontoinen, joka on kollega Alfosin huomion kantainen syrjäiset alueet, jotka enimmäkseen ovat mukana. Tässä alueellinen yhteistyö on erittäin tärkeä näille alueille. Ja on totta, että tämä 150 kilometrin kriteeri on usein rajoittava. Haluaisin muista mutta kuitenkin, että nämä äärimmäisen syrjäiset alueet ovat usein yhteydessä eri maihin, Afrikan, Karibian maihin, ja tällainen yhteistyö voi tuoda tärkeää hyötyä Euroopan unionille erityisesti, koska nämä alueet jakavat näiden kolmansien maiden kanssa erilaisia yhteisiä esimerkiksi kulttuuriaspekteja ja näin ne voisivat äh, tuottaa hyötyä. Sitten toinen huomio, jonka haluaisin sanoa liittyen tähän yhteistyöhön, rajatyyttävään yhteistyöhön. Tässä varmastikin olen samoilla linjoilla kollega Alfonsin kanssa jälleen kerran. Tämä alueellisen aspektin tärkeys. Meidän täytyy tukea alueellisia kieliä, jotka näillä – alueella ovat käytössä. Kiitoksia. Lambert. Kiitoksia, Lambert. Thank you very much. Just a couple of, of, of remarks. Kiitoksia, vain muutama kommentti. Jos katsotaan koko tätä prosessia, niin on tietysti järkevää, että meillä on erillinen asetus, jolla käsitellään alueellista yhteistyötä niin, että sille annetaan sen oikea asema ja näin myös vahvistetaan sitä, mitä voidaan saada aikaiseksi alueellisella yhteistyöllä. Mielestäni on tärkeää, että me painotamme makroalueellista yhteistyötä Euroopassa ja annetaan sille oma asemansa alueellisessa yhteistyössä. Sen käännepiste on kohesiopolitiikassa. Ja tässä suhteessa haluan painottaa sitä, millä se tulisi tähän sisällyttää. Eilen puhuimme tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta ja kohesiosta. Ja sanottiin, että pyritäänpä saamaan parempaa synergiaa. Ja tämä hetkisessä ehdotuksessa, joka koskee Horizon 2020-ohjelmaa, niin suuri osio, joka poistetaan ja siirretään kohesiopolitiikan piiriin. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy katsoa, miten me voimme turvata tämän kannan. Ja tänä iltapäivällä meillähän on mahdollisuus katsoa sitä, jos halutaan antaa, varsinkin kun puhutaan tutkimus- ja kehitystyöstä ja tästä portaakosta huippuosaamiseen, niin antaa alueelliselle yhteistyölle uusi ulottuvuus. Varmaankin seuraavan seitsemän vuoden aikana siitä tulee todellista konkreettista. Ja sitten tästä seitsemästä prosentista. Tässä suhteessa seitsemän prosenttia on parlamentin valinta. Seitsemän prosenttia on se linja, joka me esitimme aiemmassa mietinnössä ja myös keskusteluissamme ajaksi 2007-2013. Myös silloin aivan samalla tavalla neuvosto veti tämän kannan pois, parlamentimme eteenpäin ja me saimme sitä vedettyä mukana. Eli pysytään 7 prosentissa. Me haluamme sisällyttää ja stimuloida makroalueellista aluetta. Ja lisäksi saada aivan uusi ulottuvuus tälle tietoalueelle. Meidän täytyy rahoittaa niitä, täytyy tukea niitä, kasvattaa niitä Joten kiitoksia kovasti. Ja nyt tietysti Sanchez sitten tietysti on mukana tässä. Mutta hänkin haluaa kovasti kiittää tästä yhteistyöstä. Kiitoksia hyvin paljon komissio Nikolas Mart. Thank you, Chair. And again, I would like to thank the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittelijä jälleen kerran kiittää tästä hyvin rakentavasta työstä tämän mietinnön parissa. Se on hyvin punnittu. Nämä ehdotukset ovat hyvin punnittuja ja se osoittaa hyvää ymmärrystä ja hyödyllisiä kontakteja teillä varmasti on myöskin ollut pohjalla. Monet tarkistukset menevät sellaiseen suuntaan, jotka ovat komission näkökulmasta järkeviä. Ne selventävät luonnosta ja ne ovat hyödyllisiä. Haluaisin muutamia asioita korostaa. rahoituksen allokointi. Tästä pitää monivuotoisen rahoituskehyksen puitteissa keskustella luonnollisesti. Me olemme sitä mieltä, että ETC sen tulisi saada lisää varoja. Komissio on 30 prosentin nostoa ehdottanut, mutta meidän täytyy myöskin käytännön aspekti säilyttää mielessä. ETC-ohjelmien toimeenpano on väistämättä monimutkaista, sillä otetaan monia jäsenmaita mukaan toimintaan. Meidän täytyy siis varmistaa, että meillä ei ole sellaista tilannetta, että ETC-ohjelmiin on suunnattu varoja ja sitten niitä ei pystytä kuitenkaan toteuttamaan. Komissio siksi haluaisi löytää oikean tasapainon näissä ehdotuksissa. Sitten ne ehdotukset, jotka meitä hiukan huolestuttavat, ovat näitä temaattiseen keskittämiseen liittyviä ehdotuksia. Tässä ei ole helppoa saada jälleen kerran oikeaa tasapainoa aikaan, sillä meillä on ETC-ohjelmissa hyvin suuri määrä erilaisia rajat ylittäviä ohjelmia, moni kansallisia ohjelmia, joilla on erityyppisiä rahoituksia. Komissio on valmis menemään siihen suuntaan, että lisäämme temaattisten prioriteettien määrää, jotta tätä joustavuutta voitaisiin tarjota, mutta me emme näe, että ETC-ohjelmissa tällainen eri temaattisten eh, prioriteettien sekoittaminen olisi tarpeellista. Tämä on tällaisessa mainstream ja KR-rahoituksessa mahdollisesti tarpeellisesti, sillä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, mutta tässä kun meillä on rajattu määrä temaattisia prioriteetteja, komissio kokee, että perusteita ei ole ja hallinnollisesti tämä saattaisi olla hyvin monimutkaista, sillä meidän tulisi sitten järjestää seurantaa useilla tasoilla. Sitten investointiprioriteetit. Komission ajatuksena oli ottaa lähtökohdaksi äh, EAKR-asetus ja sitten lisätä niihin kaksi investointiprioriteettia, jotta voisimme ottaa huomioon sen, että ETC-ohjelmissa ja e käytetään myöskin rahoittamaan näitä niin kutsuttuja ISF-tyyppisiä, siis sosiaalirahastotyyppisiä hankkeita. Näissä ehdotuksissa me näemme tiettyjä lisä ETC-investointiprioriteetteja. Nämä mielestämme ovat hiukan päällekkäisiä äh, nyt EAKR-asetuksen kanssa ja myöskin yleisen talouden, yleisten taloudellisten intressien. Eli meidän mielestämme tulisi todellakin pohtia sitä, että meidän tulee varmistaa se, että kaikki äh, lisätoimi on todella tähdennettyä ja oikein suunnattua. Meillä on melko vahvoja varaumia siihen, että turismi lisätään investointiprioriteetteihin, sillä nämä ovat päämääriä eivätkä investointialueita, ja me emme näe tälle perusteita, kuten sanoin, kun keskustelimme eilen tästä asiasta eri kontekstissa, tämä ei anna oikeaa viestiä. Turismi voi olla tärkeä, se voi olla tärkeä investointialue tietyissä olosuhteissa, mutta se ei ole itsessään päämäärä. Sitten makroalueelliset perusteet, kuten tässä Lambert sanoi, meidän täytyy nähdä tässä asetuksissa pohja. Yleisasetuksessa on olemassa jo pohja ja myöskin neuvoston ETC aloitteessa. Mielestäni tämä on perusteltua, mutta jotakin mikä on jo katettu. Meidän tulisi siis pohtia, onko se todellakin tarpeellista. Sitten kaikkein syrjäisimmät alueet. Komissio haluaisi säilyttää tämän äh, nykyisin äh, 150 prosentin tason Tämä varmistaisi sen, että me todellakin tarjoamme jotakin lisätukia kaikkein syrjäisimmille alueille. Komissio tulee antamaan äh, pian julkilausuman koskien kaikkein syrjäisimpiä alueita. Ja tämä on yksi niistä elementeistä, joita komissio on äh, käsitellyt. Sitten liittyen ENI ja IPA välineisiin. Tämä on monimutkainen asia. Kokemus on osoittanut, että meidän ei tulisi antaa tukia Euroopan unionin ulkopuolella tapahtumiin ohjelmiin, meillä on melko negatiivisia kokemuksia tässä. Sitten indikaattoreihin liittyen komission on sitä mieltä, että indikaattorit täytyy etukäteen määritellä, sillä jäsenmaiden tulee tietää ajoissa, mitä indikaattoreita tulee käyttämään, sillä indikaattorit täytyy ottaa seurantajärjestelmiin mukaan ja tämä täytyy tehdä yhtä pitävällä tavalla ja meillä täytyy olla myöskin jonkinlaista vastaavuutta indikaattoreissa, joita käytetään eri ohjelmissa. Ja tässä luonnollisesti jäsenmaillakin täytyy olla mahdollisuus toimia näin. Kiitoksia. Pyytäisin nyt esittelijää käyttämään loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia erinomaisista ja rakentavista kommenteista. Aivan lyhyesti muutaman asian, asian otan kantaa tässä. Ensin, ensinnäkin De Angeliksen kommentti liittyen tähän yksinkertaistamiseen, niin mielestäni nyt komission esityksessä tämä yksinkertaistaminen jo huomioidaan erinomaisesti, koska komissiohan esittää, että ETC-ohjelmien osalta sekä valvonta- että hallintoviranomainen yhdistettäisiin. Ja mielestäni tämä on yksi selkeä askel siihen suuntaan. Sitten se, mitä tulee tähän keskusteluun tästä 150 kilometristä, niin tätä keskustelua tosiaan on käyty monellakin tasolla. Se on hyvin vaikea kysymys. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että, että tässä komission esityksessähän sinällään jo annetaan siihen hieman niin kuin liikkumavaraa tähän 150 kilometriin. Ja toisaalta täytyy muistaa, että tämä 150 kilometriä rajana koskee vain rajat ylittäviä ohjelmia. Sitten kun puhutaan valtioiden välisen, välisen yhteistyön ohjelmista, niin kaikki tämä rahoitushan on myös samalla tavalla kaukaisten saarialueiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Ja mitä tulee sitten äh, merentakaisiin alueisiin, niin kyllä mielestäni tässä ETC-asetuksessa nämä merentakaiset alueet on huomioitu kyllä erittäin hyvin, koska muun muassa valtioiden välisen yhteistyön osalta heillähän komission esityksessä esitettiin 50 miljoonaa euroa korvamerkintää Eli se, että tämä 150 kilometriä on rajana tässä rajat ylittävissä ohjelmissa, ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että nämä saarialueet myös pystyvät hyötymään alueellisesta yhteistyöstä. Ja mielestäni rajat on rajoja, johonkin kohtaan aina se raja on vedettävä myös tässä tapauksessa. Eli mielestäni tämä siinä mielessä komission esitys on, on hyvin perusteltu. Se, mitä tulee Flasakin kommentteihin liittyen näistä investointiprioriteeteista ja, ja painotuksista infraan, niin olen aivan samoilla linjoilla ja tässä, tässä esityksissä, niin muutosesityksissä nimenomaan otan huomioon nämä pullonkaulat rajat ylittävässä liikenteessä ja toivon, että, että tähän, tälle sektorille myös alueellisen yhteistyön ohjelmissa voitaisiin panostaa entistä enemmän. No sitten mitä tulee komission kommentteihin vielä näistä investointiprioriteeteista, niin, niin, niin kuin sanoin tuossa alkupuheenvuorossa, niin tulemme vielä käymään näitä läpi ja tulemme käymään näitä läpi nimenomaan yhdessä EAKR-asetuksen kanssa, ettei näitä päällekkäisyyksiä sitten tulisi tässä asetuksessa. Ää, ja sitten Nisteron kommenttiin tästä Horizon-ohjelmasta ja tutkimuksesta ylipäätään, niin voimme varmasti tätä, tätä keskustelua käydä tosiaan sitten yksityiskohtaisemmin vielä iltapäivällä kahden kesken voimme katsoa, että kuinka voimme sen, sen myös tässä asetuksessa huomioida entistä voimakkaammin. Eh, thank you a lot. Eh, I would like to remind... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa, että tarkistusten jättämisen takaraja on huomenna. Uskoisin kello kymmeneltä, joten Olkaa hyvät ja esittäkää tarkistuksia. Nyt haluaisin Maria peresia pyytää esittelemään Euroopan sosiaalirahastoa koskevan mietintönsä. Olkaa hyvä. Entiendo que desde hace algunos días el informe ya está disponible en todos los... Mietintö. Ymmärtääkseni on käytössä kaikilla kielillä, joten en palaa yksityiskohtiin mietintössään. Haluan vain käydä läpi näitä tarkoituksia, joita olen aikonut jättää, jotta tekstiä voitaisiin parantaa. Ensinnäkin tarkistus, jossa halutaan antaa puhtia pk-yritysten toimintaan eli kehittämiseen, jotka ovat kehityksen liikkeelle paneva voima. Tarkistukset, joilla painotetaan sitä, että ylikansallisen yhteistyön pitäisi olla pakollista. Meidän täytyy antaa tälle puhtia niin, että saadaan aikaan sosiaalisia innovaatioita ja prioriteettialueiden kautta. On monia tarkistuksia indikaattoreista myös, että joilla halutaan painottaa sitä, että kaiken datan täytyy olla käytössä, jotta voidaan ymmärtää toimien vaikutukset ihmisiin. Sen vuoksi. Sen vuoksi haluamme lisätä indikaattoreita, jotka koskevat ihmisiä, jotka ovat saaneet etuja itse rahastoista. Ja yrittää myös saada aikaan indikaattoreita, jotka kuvaavat pidemmän aikavälin pidempää aikaväliä, jolloin nämä ihmiset ovat pystyneet parantamaan tilannetta rahastojen ansiosta. Haluan kiittää varjoesittelijöitä panoksistaan. Heidän panoksensa on todellakin auttanut minua luonnostelemaan tarkistuksiani. Kuten tiedätte, torstaina on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja 20. 21. on keskustelupäivä. Ja neljättä kertaa olemme asiaa käsitelleet, joten mielelläni kuulisin kommenttiini nyt lausunnosta. Is someone willing to speak, uh, Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron varjoesittelijöiden lisäksi? Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla. Aloitamme nyt EPPn esittelijästä Lukasi Sefka, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä on mielestäni jo keskusteltu niin monta kertaa, että kaikki ehdotukset, jotka tässä ovat tulleet esille regivaliokunnan keskusteluissa tai tapaamisissa esittelijän kanssa ovat jo tulleet esille ja iloitsen sitä kovasti ja on otettu mukaan myös ja iloitsen sitä, että puhuitte PK-yrityksistä tänään, koska juuri niillä on suuri rooli, ovat jopa selkäranka, jos puhutaan talouden kehittämisestä työpaikkojen luomisesta. Tässä todellakin säännökset, jotka koskevat PK-yrityksiä, niiden kehittämistä niitä puuttui. Puhuitte myös tänään siitä, että tulee pakolliseksi ylikansallinen yhteistyö. Tässä säännöksessä minusta tai puuttuu säännöksestä ja pelkästään tästä yhteistyöstä, rajat ylittävästä yhteistyöstä alueiden välillä mielestäni se on hyvin tärkeä näkökohta. Tarkistuksissa viitataan monessa kohtaa vanhempiin ihmisiin, ikääntyviin ihmisiin. Ehkä minäpä jätän tarkistuksen, jossa määritellään tarkemmin näitä asioita ja puhutaan yli 50-vuotiaista ihmisistä. Mielestäni se on ammattiryhmä, joka juuri viime vuosina on usein menettänyt työpaikkansa ja mielestäni se on sellainen täydennys. Myöskin kysymykset koulutuksesta lisäisin, että tänään voimme nähdä, että koulutukseen liittyvät ongelmat, koulutuksen pitäisi olla hyvälaatuista, moderni ja myöskin korkeamman tason koulutuksella pitäisi käyttää paremmin nykyaikaisia opetusmenetelmiä, jotka vastaavat työmarkkinoiden tarpeita. Minua miellyttää kovasti tämä tarkistus, jossa puhutaan ammattikoulutuksen ongelmista ja sen eh, yhteydestä työllistämiseen. Mielestäni tämä on erityisen hyvää, jos puhutaan nuorista ihmisistä, jotka huolimatta loppuun saadusta koulutuksesta eh, ovat ongelmissa, kun halutaan löytää työtä. Ja kumppaneiden osuus mielestäni sekin on hyvä. Ja sitten se tarkistus, joka koskee sosiaaliraston apua itsehallinnollisille yksilöille, yksiköille. Lisäisin vain, että tässä pitäisi olla säännös, joka koskee sitä, että menetelmiä täytyy yksinkertaistaa kumppanien valinnassa ja kumppanusverkostojen luomisessa ja niin, että saataisiin aikaan yksinkertaisia hallinnollisia käy, käytänteitä ja proseduureja erityisesti kansalaisjärjestöille. Sitten on myös miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta tarkistus. Minusta tuntuu, että tästä on paljon puhuttu vuosien aikana ja myöskin kansallisissa parlamenteissa ja meillä, mutta vaikutukset eivät ole ehkä olleet kovin kovat. Palkkaero miesten ja naisten välillä, sen korvaisin sillä, että poistetaan miten se nyt sanoisi, e- epäsuhteellisuudet miesten ja naisten välillä palkassa, se on ehkä vaikuttavampi väite. Mutta onnittelen kovasti tästä lausunnosta. Tämä varmasti myötä vaikuttaa siihen, että kaik, siitä myötä vaikuttaa siihen, mistä kaikki kansalaiset unelmoivat, että voitaisiin saada aikaan korkealaatuisia työpaikkoja, tukia pk-yrityksiä ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Jotta, äh, todella kiitoksia valmistelijalle. Ja toivon, että nämä meidän esittämämme tarkistukset antavat vielä lisäpuhtia ja positiivista sivumakua tähän mietintöön. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank, Frau Lukaszewska. Kiitoksia, Rouva Lukaszewska. Ja nyt Rouva Schröter. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä ensinnäkin. Ja sitten tietysti myös yhteistyöstä tarkistusten kanssa, joka tulee näin muodon helpommaksi. On sisältökohtia ja sitten vielä sihteeristön kanssa ongelma, että mikä on alueellista kompetenssia ja mikä ei ole. Minä olen pitänyt alueiden toimivaltuutena sellaisia kysymyksiä, kun yritys suljetaan ja sitten yritetään löytää ratkaisuja, jotta työntekijät vielä saataisiin töihin. Se on tietysti työllisyysvaliokunnan toimivaltuudessa, mutta jos sillä on alueellisia vaikutuksia, niin on se alueellinenkin kysymys. Ja toinen vaikeus on tietysti se, että ei kaikissa tarkistuksissa ole mukana alueellinen sana. Eli jos muutetaan sitä yhdessä kohtaa asetuksia, niin sillä on vaikutuksia muihinkin kohtiin. Ja nyt voidaan sanoa, että otetaan sitten tarkistuksen kohteeksi vain yksi kohta. Siinä on alueellista kompetenssia, mutta niin kuin kaikessa asetuksessa täytyy tietysti tehdä se kaikkiin kohtiin että se, tämä sama fakta on siellä joka paikassa. Es, juuri esimerkiksi, jos yritys sulkee, siirtyy toiselle alueelle, tulee irtisanomisia, sitten on tietysti työmarkkinatoimia, mutta tätä periaatteellista kysymystä täytyy käsitellä ja täytyy tätä toimivaltuuskysymystä miettiä, että miten sitä käsitellään voidaan sanoa, että siitä, mitä me olemme jättämässä, niin tällaisia harkintoja siellä on mukana. Toinen kysymys on tämä keskittäminen. Se on rakennekysymys. Valmistelija on tehnyt siitä tarkistuksia. Minä olen tehnyt siitä myös tarkistuksia. Minä olen tehnyt ehdotuksen, että tässä ihan niin kuin muissakin kohdissa, että tehdään keskittymistä temaattisella tasolla, eikä investointiprioriteettien tasolla. Siinä on järkeä. Olen ottanut sanamuodon EFRA-asetuksesta ja SFlle. Siinä on kolme temaattista painopistettä, jotka ovat pakollisia, ja niihin keskitymme, niin kuin EFRassakin. Ja on myös yksi painopiste, jolla on toinen korvamerkintä. Se on köyhyys. Ja se täytyy tehdä rinnakkain ihan samalla tavalla. Ja näihin olemme sen jättäneetkin. Viimeinen on sitten kysymys indikaattoreista liitteistä. Se on aika vaikeaa, koska komissio näissä indikaattoreissa on osittain hyvin ollut varovainen eikä osittain myöskään johdonmukainen. Yhdessä indikaattorissa on vain tämä sukupuolten tasa-arvo, ei kaikissa. Sitä haluamme myöskin vastaavasti muuttaa johdonmukaisesti, että se toimii kaikissa, koska että yrittäjyys on erilaista naisten ja miesten keskuudessa. Olen yhdessä kirjassakin siitä kertonut ja se, mitä olen julkaissut, tekee selväksi, että näissä asioissa miehillä ja naisilla on paljon eroa. Tässä on usein eri perspektiivejä ministeriöllä, naisministeriöllä, että tämä sukupuolten tasa-arvo ei voi olla pelkästään yhdessä kohdassa, se täytyy olla kaikissa. Nämä ovat oikeastaan ne tärkeimmät kohdat. On vielä yksi mielenkiintoinen näkökohta artiklassa 5, joka on tärkeä yleisasetuksessa, jossa puhutaan kumppanuudesta ja miten sitä rahoitetaan. esittelijä kiinnostaa sen selville esille. Siis ja komissio mielestäni on tehnyt tässä tiettyjä virheitä. Artikla 6 ISFS ei ole pelkästään kumppaneille, vaan, vaan se on yleinen harkinta siitä, että on erilaisia muotoja esf rahaston toimeenpanosta ja niitä käytetään. Ja sen vuoksi kumppaneille tarvitsemme spesifimmän rahoituksen. Me liitämme siihen temaattisen tavoitteen 11. Siinä on hyvinkin järkeä. Minulla oli mahdollisuus eri alueiden edustajien kanssa puhua tästä, koska eivät kaikki käytä teknistä apua hyväksi. Siinä on järkeästi ottaa se mukaan 11 ja myös kaksi rinnakkaista tietä tarjota, koska eivät kaikki perinteisesti ole hallinnollisessa mielessä tasa-arvoisia ja hallinto voi sitten valita, että mitä metodeja se käyttää käyttää kumppaneiden rahoittamiseen, pitää sitä mielestäni periaatteessa oikeana. Me olemme monimuotoisuuden unioni ja sen vuoksi meidän pitäisi tarjota monimuotoisia teitä ja tapoja, se on selvää ja loogista, eikä sitä välttämättä tarvitse edes perustella, että jokainen jäsenvaltio valitsee kolmesta tarjotusta tai kahdesta kolmesta tarjotusta oman metodinsa. myöskin viittautena, että ei tämä ole kaksinkertaistamista, vaan mitä me kirjoitamme on asetus kaikille ja sitten vastaavasti kansalliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, sitten pitäisi sallia. Siitä teemme tarkistuksia siellä on myös pitkiä harkintoja siitä, että onko se järkeä vai ei. Ja minä olen tällä veli tullut vakuuttuneeksi siitä, että se mitä me tarkistuksissamme esitämme on järkevää ja uskomme, että tässä pystymme tekemään jatkossakin erittäin hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Na, dann freuen wir uns auch auf Ihre Änderungs... Sitten iloitsemme myös Rova Schalter teidän tarkistuksistanne. Ja nyt puheenvuoro Rova Ernst. Näin. She's not here, so you can give the floor to the rock. Then I give the floor to the rapporteur again. Sitten esittelijälle loppupuheenvuoro. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer los comentarios y las... Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista ja ehdotuksista, varsinkin varjoesittelijöiden ehdotuksista. Niistä on ollut todella apua, kun on tätä tärkeää että parannettu, varsinkin nyt kriisiaikana. On tärkeää, että näistä välineistä tehdään pakollisia, jotta ne ovat tehokkaampia. Meidän tulee myös auttaa niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, täytyy tarjota koulutusta ja täytyy päivittää joiden täytyy päivittää CVnsä. Meidän täytyy auttaa ihmisiä tällaisissa kysymyksissä. Nämä usein johtavat myös siihen, että itse väline heikkenee. Tämän lisäksi on tärkeää huomauttaa, että jotkut näistä tarkistuksista, jotka menevät pidemmälle kuin mitä alun perin olin ajatellut, ovat kuitenkin kysymyksiä, jotka täytyy käsitellä sitten sihteeristön kanssa, kun tarkastellaan sitä, että kuuluvatko ne tämän valiokunnan toimivallan piiriin. Sitten meillä ovat temaattiset kysymykset, mehän keskustelimme niistä. Ja prioriteettialueet investoinneissa. Se, mihin pyrin, kun kehittelin tätä mietintöä, on se, että olen pyrkinyt pitämään sen sisällön ja samalla vahvistaa sitä niin, että on päivitetty niitä indikaattoreita, joita olemme käyttäneet, kun olemme pyrkineet arvioimaan tilannetta niin, että voisimme todella ymmärtää, millä tavalla työmarkkinat toimivat. Eli me tarvitsemme lisää tiukkuutta näin voimme saada aikaiseksi hyviä tuloksia. Minusta on tärkeää huomata, että kaikki olemme tehneet hyvää yhteistyötä, jotta tästä välineestä tulisi perustavanlaatuinen tänä kriisin aikana. Kiitoksia jälleen kerran tästä avustanne. Ja, Frau Peres, auch danke nochmal für die abschließenden Bemerkungen. Kiitoksia edustaja Peres näistä sanoista. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Shova, toivottavasti äänsin tämän oikein. Valitettavasti meillä ei ole paljon aikaa. Kaksi minuuttia. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että komissio on valmis keskustelemaan tarkemmin näistä tarkistuksista, joita on esitetty valiokunnassa. Tiedän, että hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia on tehty, joita komissio tukee täysin. Ja haluaisimme kiittää alueellisten ehdotusten tukea me tiedämme kaikki, että tehokkuus ja tulokset ovat meille kaikkein tärkeimmät asiat ja uskomme, että jos indikaattoreita voitaisiin uudelleen harkita, voisimme nähdä, minkälaista arvoa ja tuloksia saadaan aikaan Euroopan sosiaalirahaston tuella. En nyt toista jälleen kerran, miksi me käytämme temaattista keskittymistä eikä eh, temaattisia prioriteetteja. Tässä esittelijällä oli hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa eh, tähän keskittämisperiaatteeseen. ja me tuemme paikallisia alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen täydellistä mukaan ottamista eh, Euroopan sosiaalirahaston eh, toimien toimeenpanossa ja haluaisin kertoa kaikille, että jos tarpeen, me voimme olla paikalla huomennakin keskustelemassa näistä ehdotuksista. Eräät ehdotukset tulevat olemaan monimutkaisia ja siksi uskon, että niitä tulee uudelleen pohtia, jotta voisimme toimeenpanna niitä yksinkertaistetulla tavalla. Kuten jo mainittua, tämä on yhteinen päämäärämme. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank für die präzisen niin, kiitoksia näistä tarkoista kommenteista. Haluaisin vielä viitata siihen, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 31.5. kello 18. Ja tietysti varmaan tulee myös paljon uusia ajatuksia, ainakin minun ryhmältäni tähän kysymykseen. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla makrotaloudelliset strategiat ja näin. Annan edustaja Alfonsille puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Makroaluestrategioiden suhteen Itämeren makroalue joka on vuonna 2009 aloitettu. Ja sitten Tonavan alueen makroaluestrategia, ja on ollut sellainen tunne, että näiden makroaluestrategioiden kautta olemme saaneet uutta yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopassa. Tulevaisuudessa tiedämme, että komissio tulee ehdottamaan, että alueellista yhteistyötä vahvistettaisiin, erityisesti jotta voitaisiin tukea näitä makro aluestrategioita. Monia ehdotuksia on tehty ja komissiolla on koordinaattorin rooli. Se pyrkii saada samaan aikaan kestävää hallintoa ja sellaisia kriteerejä, jotka varmistavat toimivan sopivuuden. Komissio on sitä mieltä, että alue yhteistyöhankkeet saavat aikaan enemmän lisäarvoa näiden makroaluestrategioiden kautta ja saman tapaan meillä olisi parempaa synergiaa olemassa yhteisön strategioiden, sellaisten strategioiden kuin, kuten yhteisen meripolitiikan tai kuljetusstrategioiden kanssa ja tämä tekisi mahdolliseksi käyttää esimerkiksi sellaisia välineitä kuin investointipankkia harkittumalla tavalla. Meillä on usean tason toimeenpanoa, alue- ja paikallistason toimeenpanoa, ja tämä tekee myöskin mahdolliseksi luoda oikeat puitteet tehokkaalle toiminnalle. Alueelliset makro aluestrategiat, niitä tulisi vahvistaa. Erityisesti parlamentti, kuten tiedätte, on äänestänyt Itämeren alueen lisätuessa. Tämä on ollut erittäin tärkeää, että strategiaa voitaisiin kehittää ja samoin meidän tulisi tehdä samoin Tonavan kohdalla, jotta tämä strategia saisi samanlaista tukea ja säännöllistä seurantaa, jotta sillä olisi tarpeelliset rahalliset resurssit käytössään. Makroaluestrategioiden tulevaisuutta tulisi pohtia yhteisessä näkökulmassa. Komission tulisi aloittaa tämä antamalla Äh, karttaluonnos makroalueista Euroopassa. Tämä ei vaadi lisää rahoitusta eikä lisää säätelyä, mutta tämän sijaan on tarpeen antaa lisätukia äh, ja teknistä lisärahoitusta, jotta olisi mahdollista saada aikaan suunnittelu- ja vahvistusvaiheet. Tämä koskettaa myöskin Välimeren alueen tärkeyttä Euroopassa. Tämä on luonnollisesti hyvin vanha, tärkeä alue. Makrostrateginen alue tekisi tälle erittäin tärkeälle alueelle mahdolliseksi saada aikaan joukon ohjelmia, jotka tekevät mahdolliseksi päästä nykyisestä kriisistä yli ja hyötyä naapurustoalueiden läheisyydestä, erityisesti eteläisten naapurustoalueiden Välimeren alue on yhtenäinen alue, jolla on yhtenäisiä piirteitä, maaseutu, maaseudun suhteen, ilmaston suhteen, kulttuurin. Ja tässä on monia asioita, jotka koskettavat monia tärkeitä seikkoja, kuten turismin tärkeys, energia, tehokkuuden tärkeys ja niin edespäin. Meillä on olemassa jo makrostrateginen suunnitelma, joka sitoutuu pitkälliseen solidaarisuuden ja yhteistyön suunnitelmaan myöskin Adrianmeren alueella. Komissio tukee makroalustrategian vahvistamista Välimeren alueella ja sitä, että nämä strategiat tekisivät mahdolliseksi Euroopan välimerialueiden vahvan tukemisen ja sen, että tämä strategia voisi poliittisella operatiivisella tasolla tukea tätä aluetta. Toivomme, että komissio saisi nopeasti aloitteen, joka hyväksyttäisiin nopeasti valiokunnassa, että saisimme aikaan yleisen strategian valiomielen alueella, joka tekisi sekä läntisen että itäisen välimeren alueen ja näiden alueiden toiminnan koordinoinnin aikaan. Ja että meillä olisi yhtenäinen näkökulma koko alueeseen, joka tekisi mahdolliseksi tukea synergioita ja niitä prioriteetteja, joita kansainväliset ja alueelliset organismit ovat määritelleet, erityisesti Välimeren liitto. Yhteenvetona olisi aika, että parlamentti tukisi tätä mietintöä ja yhteistyötä, joita Välimeren alueella tapahtuu, jota olemme havainneet, ja koska aikataulu on sellainen, että että me tulemme nyt seuraavalla puheenjohtajuuskaudella olevan Kyproksen puheen johtamina. Uskoisin, että tämä hyvin tiukasti Välimereen liittyvä alue tulee tukemaan tätä hanketta. Kiitoksia. Alfonsi. Kiitoksia, herra Alfonsi. Katso nyt, kuka varjosittelystä on paikalla. Ensinnäkin sattuu silmiin herra Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat! Näin alkuun totean, että Alfonsin esitys on mielestäni hyvä. Ja jos teille sopii, niin esitän erityiskommentteja tästä mietinnöstä. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että makrotaloudellinen strategia, kuten Tonavan strategia, on erittäin tärkeä osa kohesiopolitiikkaa. Ne avaavat uuden luvun vuosikymmenen pituisessa kohesiopolitiikassa EU:ssa. Ja toinen kohtani koskee sitä, että olen samaa mieltä hänen kanssaan siinä, että tarvitsemme vakaan arviointi, arvioinnin, en, emme byrokraattista, kun puhutaan Itämeren strategiasta. Meidän täytyy nähdä tämän strategian tulokset. Ja luonnollisesti meidän täytyy keskittää ponnistuksemme, kun puhutaan Tonavan strategiasta, Täytyy tarkastella tavoitteita ja uskon, että kunhan aika on kypsä, niin meidän tulee myös arvioida Tonava-strategian toiminta. Kolmas kohta. Me puhumme tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä jo kolmatta tai neljättä kertaa. Ja tässä on hyvin tärkeitä ajatuksia siitä, minkälainen makroaluestrategia tulevaisuudessa on sen suhteen, miten niitä tulee täytäntöönpanna. Uskoisin, että meillä on erilaisia menettelyitä, jotka osittain ovat, jos tuloksia tarkastellaan, erilaisia keskenään. Kun puhutaan Itämeren alueen strategiasta tai Tonavan strategiasta – niin näiden makroaluestrategioiden arvo on ollut se, että ne ovat varmistaneet laajapohjaisen osallistumisen eri sidosryhmille, kansalaisjärjestöille ja tämän seurauksena on saatu aikaiseksi rakenne, joka ei hyödynnä hallitusten välistä menetelmää, vaan monihallinnointimenetelmää. Eli Tähän mennessä on saatu aikaiseksi hyvin selkeitä poliittisia päätöksiä. Näin ollen on aivan selvää, että jos asetamme kriteerijärjestelmän tai jos vertaamme sitä aiempaan käytäntöön, jossa emme käyttäneet tämän tyyppisiä kriteereitä, vaan kun käytimme tätä ja loimme tämän strategian poliittisen päätöksen seurauksena, niin nämä ovat ristiriitaisia ratkaisuja. Minun uskoakseni makro makroaluestrategioiden kartta on hyvä ehdotus komissiolta. Jos karttaa ei ole eikä evaluaatiotakaan aiemmista strategioista, niin silloin on kyllä aika vaikea katsoa näitä tulevia strategioita. Luonnollisesti tuen Välimeren alueen strategiaa. Haluaisin vain todeta, että tässä puhutaan nyt kolmesta neljästä eri makroaluestrategiasta tällä hetkellä, ja minä uskon, että meidän tulee tätä kakofoniaa selventää, tulee katsoa asiaa selkeästi ja pyrkiä pääsemään yhteiseen kantaan. Minun uskoakseni täytyy tehdä selväksi se, mitä menetelmää käytetään. Ja lopuksi, kun puhutaan seuraavasta seitsemän vuoden budjettiaikataulusta, niin nähdään, että budjettia laajennetaan koskemaan alueellista yhteistyötä, eli 2,5 prosentista se nostetaan 3,5 prosenttiin. Ja uskoakseni on tärkeää, tärkeää katsoa sitä, millä tavalla eri voimavaroja voidaan hyödyntää ja käyttää kunnolla näitä ohjelmia varten. Ja nähdä, millä tavalla toimitaan myös tulevaisuudessa, koska ne muutetaan lisäarvoksi ja uskoakseni ne todella tarjoavat alueellista yhteistyötä. Eli jälleen kerran haluan kiittää tästä mietinnöstä ja luonnollisestikin esitän joitakin muutoksia sen täydentämiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli EPPn ryhmäpuheenvuoro SNDltä herra Karona, herra Andeli Gillis on puolesta. Ja sitten seuraavat puheenvuorot. Pyytäisin todella ilmaista sitä tiiviisti, koska tämän jälkeenkin on vielä kaksi mietintöä ja puoli yhteen mennessä pitää saada kaikki hoidettua, mutta mehän olemme tottuneita tehokkaan siihen työhön. Io vi porto il contributo del collega Caronna. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt kollegamme Koronan puolesta. Hän ei tänään päässyt paikalle. johtuen Emilia Romanan alueen maanjärjestyksestä Italiassa. Menen nyt suoraan asian. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Se tuo monia elementtejä ja aspekteja esiin, sellaisia, joista on viime kuukausina keskusteltu ja joita oli ensimmäisessä työasiakirjassa mukana. Eli makroaluestrategiat, ne ovat tarjonneet lisäarvoa. Meidän tulee siksi jatkaa niiden kehittämistä. Ja toivon, että tässä komissio voi tuoda ehdotuksia lähitulevaisuudessa uusiksi alueiksi. Makroaluestrategiat täytyy laatia tiettyjen piirteiden ympärille, mutta on myöskin tärkeää, että ne ovat toimivia ja että todellista tahtoa näiden projektien toteuttamiseen on olemassa, niin että me saisimme aikaan politiikkoja, jotka tavoittaisivat muitakin alueita kuin ne, jotka ovat perinteisesti määriteltyjä, ja jotta voisimme toteuttaa asioita, joita ei voida toteuttaa muuta kuin tiettyjen alueiden puitteissa. Meillä on Itä-Välimeren, Arjenmeren, Joonanmeren hanke. Tämä on erittäin hyvä ohjelma. Sen koordinointi on hyvin pitkällä. Strategia on määritelty. Se perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja toivomme, että tätä voitaisiin laajentaa. Luonnollisesti Välimerellä on erityispiirteitä. On myöskin tärkeää, että sitä voidaan kehittää myöskin pienempinä alueina, ei vain yhtenä suurena yksikkönä, joten lisäaspekteja voitaisiin tuoda mukaan. Ne voisivat tukea koko Välimeren aluetta. On muutamia elementtejä, joita haluaisin tuoda mietintöön mukaan. Toivomme, että neuvosto ja komissio voisivat jatkaa koko Adrian, Joonanmeren ja Länsivermeen suhteellinen makroaluestrategioiden kehittämistä. Kiitos S- ja D-ryhmän puheenvuorosta. Herra Toirer ei ole paikalla, mutta herra Egias, oliko, jos näen nimen oikein? Presidente. <clears throat> In, uh... Kiitoksia puheenjohtaja varjoesittelijänä ALDE-ryhmästä. Haluaisin sanoa, että tuen kollega Alfonsin mietintöä makroalustrategiasta erityisesti Välimerellä. Uskon, että tämä on erittäin hyvä lähtökohta. Kollega on tehnyt erinomaista työtä. On kiinnitetty paljon huomiota yksityiskohtiin ja tiettyihin kohtiin. Haluaisin painottaa vain yhtä erityistä asiaa. En halua palata näihin yleisluonteisiin piirteisiin, joita on otettu esille edellisessä puheenvuorossa, mutta mielestäni on tärkeää pitää mielessä, että Välimeri on laaja alue, siis hyvin laaja alue. Ja se on myös huolestuttavaa. Ja tästä syystä esittelijä jakaa sen kolmeen makroalueeseen. Itäinen, läntinen ja Adrianmeren, Ionianmeren makroalue. Ja Adrianmeren ja Ionianmeren alue tähän jo kehitetään. Mielestäni pitäisi lisätä yksi asia. Pitäisi määritellä alue, johon kuuluisivat saaret. Meillä on tietty erityinen Välimeren todellisuus, siitä ei ole ja sitä voitaisiin käyttää viitepisteenä saarille, jotka eivät ole Välimerellä erityisesti, mutta, mutta pitäisi olla vieläkin spesifimpi. Tähän mennessä komissio on todennut, ettei pidä keskittyä saariin spesifinä alueena. Ja tämä mielipide perustui Euroopan väestön mielipiteeseen. Ja sen vuoksi ei ole syytä erityisohjelmaan saarille tämän mukaan, mutta mielestäni tätä pitää miettiä enemmän. Tarkastella sitä, miten saarijärjestelmillä on erityisiä rakenteellisia puutteita, jotka joontuvat siitä, että ne ovat saaria ja sen vuoksi eristäytyneitä. Ja sen vuoksi täytyy antaa erityistukea niille kohesiopolitiikan kautta. Ja jos sitä ei tehdä aluekehityksen avulla ja kohesiopolitiikan kautta, ollaan epäonnistuttu, koska täytyy ottaa huomioon se, että siellä energiakustannukset ovat suuremmat, vaikeampi päästä yhtenäismarkkinoille, liikenne on vaikeampi järjestää, samoin kuljetukset ja näiden ja siellä asuvaa väestöä ja sen asemaa heikennetään koko ajan, jos ei puututa näihin asioihin. Jo, joten erityislähestymistapaa pitää harkita ja jätän tästä tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Eli käsittelemme uusiutuvia energialähteitä, liikennettä ja mielestäni mietintöä voidaan parantaa näiltä osin. Ja sitten sykärinä pohjalla Jollain tavalla tähän mietintöön pitäisi saada strateginen toimintasuunnitelma, jossa on luettelo kaikesta rahoituksesta, joka asetettaisiin saataville tämän toimintasuunnitelman tarkoituksiin, jossa on mikrotason hallinnointia, makro alueen strategisen suunnitelman tarpeisiin. Ja näin voisimme todellakin tällaisten ohjelmien lisäarvoa painottaa. Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä ei taida olla paikalla. Muuten tulisi protestoja, joten puhujalista Lambert, et ole, et ole vielä vuorossa. Mennään vuorotellen. Ja, ja. Korkeana puheenjohtajaksi kutsuttiin. No, haluaisin silti pyytää puolitoista minuuttia suunnilleen, koska muuten ei päästä loppuun. Joten lyhyesti ensin Rova Vukacevska. Kiitoksia, onnittelen herra Alfonsia tästä mietinnöstä, sitä tuen ja haluan yleensä sanoa, että olen sen puolesta puhuja, että luodaan makroalueita ja strategioita niille. Ja tämä mietintö osoittaa, että tällaisen strategian luominen – tuo mukanaan merkittäviä etuja ja eurooppalaista lisäarvoa. Se saa aikaan paljon aloitteita, herättää niitä ja mahdollistaa sen, että voidaan ratkaista monia ongelmia, joilla on ylialueellinen, ylikansallinen luonne, kuten esimerkiksi ympäristöongelmat, koulutusongelmat sekä myöskin ongelmat, jotka liittyvät työpaikkojen ja niiden luomiseen. Joten mielestäni olen sitä mieltä, että jossa on tällaista alhaalta ylös toimintaa, tuo hyviä tuloksia, jossa on alhaalta tuleva tahto alhaalta ylöspäin, niin siellä pitäisi luoda mahdollisuuksia markkinoiden perustamiseen. Ja iloitsen makroalueen eurooppalaisten makroalueiden kartoittamisesta ja kartan luomisesta. Mielestäni haluan, että tämä kartta olisi sitova. Ja uskon, että tämä mietintö antaa mahdollisuuden uusien makroalueiden luomiseen. Tässä ajattelen esimerkiksi omaa aluettani, Karpaatteja, Karpattien aluetta, jossa luo, unelmo, unelma makroalueen perustamisesta on ollut monien vuosien ajan. Siitä on tullut jo hyviä yhteistyöstä hyviä vaikutuksia ja toivon, että lähitulevaisuudessa tästä päästään strategiaan, jotta voidaan paremmin käyttää hyväksi voimavaroja esimerkiksi eurooppalaisen alueellisen yhteistyön puitteissa, joten tietysti jätän tarkastuksia, tai anteeksi tarkistuksia ja uskon, että tämä mietintö vahventaa kohesiopolitiikan ulottuvuutta, jota epäilemättä makroalueet ovat. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia, rouva kollega. Sitten korkealla nopeudella korkean nopeuden kollegamme meillä on Bert ik ben ook eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Suhtaudun myönteisesti tähän ehdotukseen. Minulla on kaksi kommenttia siihen. Palaan takaisin tähän meidän kantaamme, alkuperäisen kantaamme eurooppalaiseen alueelliseen yhteistyöhön, tavoitteeseen kolme. Ja sille pohjana me olemme määritelleet sen, millä tavalla mitkä alueet siihen kuuluvat. Ja haluan selkeästi sanoa sen, että siinä viitataan myös tähän tekniseen apuun. Ja kaikkihan tämä on ihan hienoa, mutta meillä on itsellämme rahaa nimenomaan alueellisessa yhteistyössä olemassa ja meidän täytyisi pitää siitä kiinni. Luonnollisestikin meillä oli nämä kolmen ei-vastauksen sääntö. No, si- siitä on ollut paljon keskustelua. Ehkä siitä pitäisi tehdä kolme goes paremminkin. Useimmilla on ollut ei-realistisia odotuksia, ja, mutta meillä on mahdollisuuksia tehdä valtavan paljon, jos katsotaan alueellista yhteistyötä, sen välineitä. Budjettikin nousee ja toiseksi alueellisesta yhteistyöstä, kansallisesta yhteistyöstä saamme lisäksi myös muita ö, panostuksia, niin kuin IAKRstäkin. Tällä tavalla tämä on yhteistä vastuualuetta. Minulla on kysymyskin, johon ei tarvitse välttämättä vastata sinänsä, mutta project-oriented European macro-regional map. Olettaisin, että siinä ilmeisesti eri alueet sitten on otettu esille, mutta en tiedä, mitä sen pitäisi nyt oikein sitten. Mikä ihmeen hanke tässä on kysymys? Onko se ihan kartta? Onko, se, onko tämä ihan realismia? Vai mistä tässä on kysymys? Onhan ihmisiä, jotka puhuvat esimerkiksi Pohjois- Pohjanmeren makroalueesta. No minä sitä en halua, mutta mikä tämmöinen kartta on? Olisi helpompi, hyvä edustaja Alfonsi, työstää sitä, jos meillä olisi tietoa, mikä se on, kun puhutaan esimerkiksi Välimeren alueesta. Ja, dankeschön. Äh, Lambert von Nistelrooy. Kiitoksia, Lambert von Nistelrooy. Nyt täytyy rajoittaa puolentoista minuuttia puheaikaa valitettavasti. Täytyy myös tehdä väliintulo, koska muuten ei todellakaan päästä loppuun. Ja harmittaa, että juuri rakas kollega Matsoni, jolle minun täytyy ensi, nyt ensimmäisenä asettaa tämä raja puolentoista minuuttia. Pidempään ei käy. Minuto e mezzo. Minä varmaankin voin puhua puolitoista minuuttia. Voisin sanoa kuinka paljon tuen tätä mietintöä. Se on erittäin hyvä mietintö mielestäni ja olisi hyvä ehdottaa uudelleen makroaluestrategian käyttöä koko Välimeren alueelle. Tämä olisi hyvä aloite tehdä nyt. Kaikki nämä asiat, joita ei ole koskaan saatu toi, päätökseen, ne pitäisi nyt ottaa uudelleen työn alle ja saattaa loppuun. Makroaluestrategioita voitaisiin käyttää mallina. Ja minä myöskin kannatan tätä kolmen ein sääntöä. On hyvä prioriteetti mielestäni kohesiopolitiikassa käyttää näitä välineitä, välineitä, joita meillä on olemassa ja voimme niitä tämän prosessin kautta paremmin organisoida. Meidän täytyy olla innovatiivisia, muutoin keksimme pyörän uudelleen. Esittelijän kolme eri strategiaa Välimeren alueeksi alueelle lähtien jo siitä, joka on saatu liikkeelle Adrian meren, Joonian meren alue. Minä en ole samaa mieltä tämän, alueen jaon suhteen. Mielestäni ei ole mitään järkeä jakaa aluetta osiin. Tämä pitäisi olla makroalueellista kehitystä. Meidän pitäisi tietenkin antaa tämän Adriameren makroalueen kehittyä mutta meidän ei pitäisi jakaa aluetta nyt enää entisestään, vaan jatkaa koko vali- Välimeren alueen kehitystä. Kiitoksia. Rova Peres seuraavana. Brevemente agradecer al señor Alfonsi el trabajo que se ha reflejado. Kiitoksia, herra Alfonsi. Erittäin hyvää työtä. Puhun eri kohdasta kuin se, mistä kollegat ovat puhuneet. Kolme kohtaa mistä on erityisen tärkeitä. Eli meidän täytyy viitata enemmän synergioihin ja miten tärkeää niitä on kehittää makro, kautta makrostrategioiden monitason hallinto ja se tärkeys, että täytyy olla suurempi osallistuminen paikallisviranomaisille. Ja täytyy saada mukaan myös kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edustajat mukaan lukien kansainväliset organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneet olemaan ohjelmissa mukana. Sen lisäksi meidän täytyy kehittää kestäviä matkailua hyvänä puhdinantajana taloudelle alueella. Ja sitten lopuksi mielestäni täytyy tukea kaupunkialueita makroalueella. Ja meidän täytyy myös keskittyä uusiutuviin energialähteisiin, tukea satamia ja muita tärkeitä kohteita alueella. Kiitoksia herra Alfonsi erinomaista työtä. Dankeschön für den... Kiitos. Sitten viimeinen puheenvuoro tämän mietinnön osalta. Muchas gracias. Kiitoksia. Haluaisin tukea edustaja Alfonsin mietintöä. Muutama lyhyt kommentti. Luonnollisestikin makrotaloudelliset strategiat ovat sellaiset, että niiden täytyy mahdollistaa olemassa oleva politiikka. Meidän täytyy keskittyä niihin teemoihin, jotka voivat todella auttaa tuota makroaluetta mukaan lukien merialueen hallinnointi, ilmastonmuutoksen torjunta, kestävän kehityksen tukeminen, kaiken tyyppinen liikenne, jotta alueelle päästään paremmin. Ja luonnollisesti meidän täytyy myös kehittää hyvää maahanmuuttopolitiikkaa, se on varsinkin tärkeää Välimeren alueella. Sitten vain kommentti saarikysymyksiin. Sarret eh, nimenomaan näyttävät, mitkä ovat ne kaikki suurimmat esteet, varsinkin kuljetuspuolella. Luonnollisesti matkailu on tärkeää näillä alueilla ja varmasti matkailu on näillä saarialueilla kaikkein eniten. Mutta haluaisin kiittää edustaja Alfonsia erityisesti tästä tehdystä työstä. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia, rouva kollega. Sitten puheenvuoro komissiolle. Rouva Nielsen, olkaa hyvä. ¿No? Eh, gracias, presidente. Agradecemos el informe del señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Olimme hyvin mielissämme tästä mietinnöstä ja myöskin kaikista huomioista, joita tuli täältä parlamentin jäseniltä. Haluaisin palata kysymykseen, jonka herra Vaneseroit esitti makroaluestrategioista Euroopassa – Tämä on vapaaehtoinen ohjelma ja me komissiossa voimme tukea ja auttaa, mutta mitä tulee kansallisten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten työhön, he ovat niitä, jotka päättävät näistä strategioista. Tämä on tärkeä asia tuoda esiin. Sitten täällä oli mielenkiintoisia ehdotuksia. koskien eri tapoja jakaa Välimeren alue. Voisi olla lisä makroalueita. Meidän täytyy tätä vielä pohtia. Olipa asia sitten miten vain. Tämä on strategia, jonka täytyy toimia käsikädessä merialuestrategian kanssa ja muiden strategioiden kanssa. Ja meidän täytyy määritellä nämä strategiat nykyisin olemassa olevien ohjelmien mukaisesti vuoteen 2014 asti. Meidän täytyy tuoda mukaan kaikki välineet, joita on tällä alueella olemassa. Kiitoksia. Voidaan panna pakettiin. Herra Alfonsin loppu yhteenvedon myötä. Niin, merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette tukenut tätä mietin, tukeneet tätä mietintöä ja olleet kiinnostuneet siitä. En aio nyt yksitellen toistaa näitä puheenvuoroja. Varmaankin ymmärrämme, että parlamentti on todella äh, näiden makrotalouden alueiden puolella, koska ne kykenevät tarjoamaan hieman enemmän äh, johdonmukaisuutta aluekehityspolitiikkaan. Van Nistelrooylle toteaisin, että Kohdassa 11 tarkennetaan selkeästi, että parlamentti on sitä mieltä, että makroalusstrategia ei tarvitse uusia rahoitusvälineitä eikä uusia institutionaalisia välineitä, vaan on sitä mieltä, että sitä voidaan hyödyntää teknisten luottojen avulla. Eli kolmen ein sääntö ei tule tässä suoraan esille. Me olemme yrittäneet tarkentaa näitä asioita selkeästi. Ja komissio vastasi tähän karttakysymykseen Uskoakseni, kun tällainen kaavio otetaan käyttöön, niin on selvää, että makroaluestrategia on tärkeä varsinkin kaupunkialueilla, mutta se ei ole välttämättä kaikilla Euroopan unionin alueilla yhtä tärkeää ja luonnollisestikin meillä täytyy olla sellainen menettely käytössä, joka lähtee tältä pohjalta liikkeelle, mutta sen lisäksi meillä täytyy olla komissiolla koordinoiva rooli sillä tavalla, että eri kyseiset jäsenvaltiot voivat yhdistää voimansa ja toimia johdonmukaisella tavalla. Makroaluestrategian ajatuksena on se, että tarjotaan lisää johdonmukaisuutta ja voimaa alueyhteistyölle. Ja erityisesti se on mainittu näillä vyöhykkeillä, joilla on yhteisiä haasteita. Ja jos pyritään lisäämään koordinaattoria, siellä meidän tulee pyrkiä edistämään asioita. Eli tässä muutamalla sanalla se, jotka, se, jota minulla on sanottava. Tietysti kaikki tarkistukset ovat tervetulleita. Meidän täytyy ehdottomasti ottaa esille vielä paremmin tämä saarikysymys. Puhuin jo siitä aiemmin toisen mietinnön yhteydessä. Se on erityisen tärkeä varsinkin Välimeren alueella ja uskoakseni kun tätä mietintöä sitten pannaan ja se työ, joka siihen liittyy, niin tässä tietysti haluan erityisesti kiinnittää kaikkien asiasta kiinnostuneiden tahojen huomioon myös Välimeren unionin huomioon tähän kysymykseen. Nämä asiat ovat sellaisia, että ne ovat tietyllä tapaa kiireellisiä ja meidän täytyy ehdottomasti saada aikaiseksi myönteisiä hankkeita tuolla kentällä, jotta asiat menevät eteenpäin. Kiitoksia. Diese abschließende Bemerkung, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Kiitoksia. sitten kohta. Ah, määräaika on ensimmäinen kesäkuuta Alfonsin osalta kuten myös seuraavassa kohdassa yhteisestä kalastuspolitiikasta. Siinä meillä on lausunto kyseessä. No problem tässä esittelijänä on herra Omar Shee. Toivottavasti äänsin sen oikein. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, merci pour cette euh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Tämä tärkeä yhteisen kalastuspolitiikan uudistus on sellainen asia, jossa meidän valiokuntaamme kuullaan. Me annamme lausunnon ja minä olen äh, valvonut sitä, että ehdotetut tehdyt ehdotukset äh, valiokunnassa ovat äh, samoilla linjoilla alue politiikan kanssa. Minä myöskin pyrin varmistamaan sen, että syrjäisimpiä alueita ei kohdella epäsuotuisasti näissä uudistuksissa. Te tiedät, että nämä syrjäisimmät alueet antavat Euroopan unionille sen roolin asema, joka sillä on maailman ensimmäisenä merialueena, ja siksi ei tule unohtaa näitä alueita, niiden roolia asettaa sivuun. Ensinnäkin yleisesti ottaen uskon, että tämä yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, sen täytyy ottaa läheisyysperiaate huomioon kaikkien jokaisen jäsenmaan kalavarat, kalastus alukset ja muut asiat ja kaikki ehdotukset, joita olen tehnyt, menevät tähän suuntaan. On myöskin tärkeää varmistaa, että eurooppalaisilla rannikkoalueilla on turvattu tulevaisuus ja että kalastus niillä on turvattu. Ja tämän vuoksi minä olen tehnyt ehdotuksen, jotta aikana 2013-2020 ylikalastus saataisiin kuriin, on tarpeen eh, elvyttää merissä ja valtamerissä kalakantoja. Tämä on valtavan suuri haaste ja minä olen esittänyt joukon tarkistuksia tämän päämäärän saavuttamiseksi. Haluaisin korostaa vaikutuksia kalastajiin, mutta myöskin vaikutuksia, joita alueelle syntyy, ellei tätä päämäärää saavuteta kalastuksen tulevaisuus ja tämän sektorin taloudellinen elinkelpoisuus kärsii kestävällä tavalla. Sitten vielä luku, jonka unohdin mainita tässä mietinnössä johdannossa kala, talous, kalastus, kalan jalostus vastaavat noin 350 000 työpaikkaa koko Euroopan unionin alueella ja tämä vaikuttaa taloudelliseen hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin siis alueellamme hyvin suurella tavalla. Kuitenkin tämä kalakantojen elvytysponnistus täytyy harkiten toteuttaa. Kaikki inhimilliset, taloudelliset, sosiaaliset vaikutukset täytyy ottaa huomioon, jotka voivat aiheutua ja tämä ponnistus täytyy suorittaa niin, että voimme taata riittävät tulot pitkällä aikavälillä kalastajille. Ylikalastus on myöskin seurausta siitä, että viranomaiset ovat huonosti valvonta täyttäneet ja tässä meillä on yhteinen vastuu. Ei olisi oikein, että vain kalastajat joutuvat tässä kärsimään. Tämän vuoksi Mielestäni ponnistukset, joita täytyy toteuttaa, niitä ei saa toteuttaa kalastajien tai heidän perheidensä kustannuksella, eikä kalastuksista ja muista taloudellisista eh, toiminnoista niitä vahingoittajien tämän. Tämän vuoksi mielestäni on tärkeää luoda tukijärjestelmiä ja korvausjärjestelmiä kalastussektorin työntekijöille, niille työntekijöille, jotka kärsivät kaikkein pahiten taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti näistä monivuotoisista järjestelmistä, ohjelmista ja ekosysteemin suojelusta. Sitten kalakantojen elvytys ja resurssien kestävä hallinta. Tässä olen myös halunnut esittää tarkistuksen, joka muistuttaa sitoumuksista, joita Euroopan unioni on tehnyt Nagojan konferenssissa. Tämä koskettaa meri biodiversiteetin suojelua usein. Aihe on sellainen, joka unohtuu, jos me jatkamme nykyisen kaltaista toimintaa vuoden 2050 jälkeen. Meillä ei tule olemaan yhtään kalalajia eikä äyriäistä tai nilvieslajia kalastuksen käytettävinä. Tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Tuen vahvasti ponnistuksia, joita on tämän uudistuksen puitteissa tehty, jotka pyrkivät ratkaisemaan kalakantojen käyttöoikeudet. oikeudet siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmän kautta ja mielestäni meriresurssien yksityistäminen olisi katastrofaalista monille syrjäisille alueille ja merialueille. Uskon, että tässä on olemassa konsensus eurooppalaisten kalastajien kesken Joten meidän valiokunnamme täytyy vastustaa tällaista yksityistämistä ja tähän pyrin Niin Sitten viimeinen huomio koskien syrjäisimpiä alueita on erittäin tärkeää ja tämä on meidän valiokuntamme rooli. On välttämätöntä, että artikla 349 otetaan mukaan tähän uudistukseen ja että se Asetuksissa mainitaan nimenomaisesti, kuten kaikissa muissakin kalastusasetuksissa, jotta voitaisiin tiettyjä säännöksiä näille seuduille saattaa voimaan. Nämä syrjäisimmät alueet ja ne merialueet, joilla kalastajat tuolla työskentelevät, ovat hyvin erilaisia alueita kuin eurooppalaiset alueet, mutta Yleisesti ottaen yleisen, yleinen kalastuspolitiikka keskittyy vain sellaisiin ongelmiin, joita on olemassa pohjoisilla merialueilla ja näiden syrjäisten merialueen tilanne on hyvin erilainen. Siksi on tarpeen luoda tiettyjä erityissäännöksiä. Minä tein myös ehdotuksia. Meillä olisi neuvoantava komitea joka voisi tarjota asiantuntemusta näiden syrjäisimpien alueiden, merialueet. Niiden lisäksi meillä on Välimeri ja Itämeri, jotka ovat siis yhtä tärkeitä alueita, ja tämä kertoo teille ehkä, kuinka suuresta kysymyksestä on kyse. Kaikki kollegojen tarkistukset ovat tervetulleita, vaikkapa niiden jättämisen takaraja on hyvin lähellä huomenna. Toivon, että puheenjohtaja tässä muistuttaisi vielä, mitkä ovat tarkistusten jättämisen määräajat tähän lausuntoon. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank. Die Frist für die Änderungsanträge. Kiitoksia tarkistusten jättämisen määräaika on, kuten edellisessä mietinnössä, ensimmäinen kesäkuuta. Muutama päivä vielä aikaa, mutta ei nyt niin kovin kauan. Nyt sitten vain varjesittelijät pääsevät ääneen, ei muita puhuja, puheenvuoropyyntöjä. Valitettavasti täytyy varjaesittelijöitäkin pyytää puhumaan mahdollisimman tiivisti, koska seuraava kohta ei enää keritä muuten. Eikä voi vaatia liikaa tulkeiltakaan. Esther Ferasgut seuraavaksi. Gracias. Eh, bueno, en primer lugar quisiera... Kiitoksia. Kiitos. Niin, halusin sanoa, että olen esittelijän kanssa samaa mieltä joistain näistä huolenaiheista, jotka esitettiin tarkistuksissa. Ja varsinkin kun puhutaan tuotosta. Vuodesta 2006 kiintiötä on ylitetty, eli meidän täytyy löytää parempi realistinen tavoite, jotta voimme päästä tämän tyyppisistä käytännöistä niin, että paremmin voidaan valita kalat. Kun puhutaan saalista, niin uskoakseni tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys, sillä emme halua, että sillä on liian paljon kielteisiä vaikutuksia kalastukseen. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös Johannesburgin päätelmät silloin, kun kestävän kehityksen huippukokouksessa puhuttiin siitä, miten tärkeää on säilyttää maksimisaalit kestävällä tasolla. Emme ole samaa mieltä kalastusoikeuksen siirrettävyydestä. Esittelijä vastusti komission ehdotusta ja me jälleen puoltaisimme sitä tässä kysymyksessä. On tärkeää painottaa sitä, että meidän tulee tukea käsityöläistasolla tapahtuvaa kalastusta niin, että sitä tuetaan suhteessa suuryrityksiin alalla. Meillä on myös taloudellinen ja yhteiskunnallinen tavoite monivuotisessa rahoituskehyksessä tällä alalla ja kannatamme sitä täysin. Kun puhutaan sopimuksista kolmansien valtioiden kanssa, niin tässä on joitakin tarkistuksia, jotka aion esittää ja toivottavasti pääsemme niissä sitten kompromissiin. Kiitoksia. Sitten seuraava varjoesittelijä Rouva Manner. Marikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erittäin perusteellisesta työstä. Muutamia kommentteja. Ensinnäkin tämä kestävä kalastuspolitiikka on ehdottomasti myös alueiden etu. Ja kuten on todettu, niin nykyisellä kalastuspolitiikalla ei todellakaan ole päästy näihin tavoitteisiin, mitä, mitä tulee tähän kestävään kalastukseen, joten ehdottomasti kaivataan muutosta tältä osin. Suurin osa näistä Euroopan unionin Äh, merialueen kalakannoista kärsii todellakin tällä hetkellä voimakkaasta ylikalastuksesta. Ja yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on muun mm. muassa Itämeren lohikanta, joka on todellakin kalastettu erittäin uhanalaiseksi. Ja jos puhutaan alueesta, niin tämä lohi on aivan erityisen tärkeä pohjoisilla ja harvaan asutuilla Itämeren alueille. Joten siinä mielessä Itämeren lohen avomerikalastus tulisi ehdottomasti kieltää jatkossa. Olen erittäin iloinen, että esittelijä tukee myös näitä monivuotisia hoitosuunnitelmia. Minusta on kuitenkin tärkeää, että kalakannat voidaan palauttaa pysyvästi kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmaksi ja nopealla aikataululla. Tämä komission ehdotus tähän liittyen vuodesta 2015 on hyvin kannatettava ja siinä mielessä en voi tukea tätä raportorin esitystä vuodesta 2017. Minusta nopeampi aikataulu on parempi. En voi myöskään yhtyä raportorin kantoihin liittyen kalan poisheittoon. Minusta komission ehdotus poisheiton lopettamiseksi kokonaan on ehdottoman tärkeä ja sitä tulee noudattaa. Tässä lyhyesti. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos. komissiolta nyt voisi? Nicholson? Herra Nicholson. Mutta tälle ole puheenvuoropyyntölistalle. I did hold my card on. Kohotin korttiani, mutta samaan aikaan kuin edellinen puhuja, minä olen myös varjoesittelijäryhmäni puolesta. Mm-hmm. I'm sorry, but you're not on the list as shadow. Mutta ette ole tällä listalla varjoesittelijänä. Ei todellakaan. I'm, I'm sorry, I'm at somewhat of a loss here because I certainly indicated and it was indicated to me by my group that I am the Anteeksi, mutta minä kyllä todellakin ja minun ryhmäni on minulle kertonut, että minä olen ECRn puolesta tämän mietinnön varjoesittelijänä. Okei, okay, dann für eine Minute. No sitten yksi minuutti. Uh, thank you very much, Chairman. I'll be brief and I'll keep... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Tämä on erittäin tärkeää ja kiitän esittelijää hänen kommenteistaan. Joidenkin kanssa olen samaa mieltä. Suurimman osan kanssa olen samaa mieltä, sillä ähm, yhteinen kalastuspolitiikka on hyvin tärkeä tällaisille syrjäisille alueille, joilla on muita, vähän muita elinkeinoja kuin kalastus tuen alueellistamista ja olen sitä mieltä, että alueiden pitää saada suurempi osuus, paikallisten ihmisten pitää saada suurempi osuus ja heidän pitää pystyä päättämään tulevaisuudestaan. Minä uskon myöskin moni vuotoisiin sopimuksiin kiintiöiden suhteen, sillä me, meillä täytyy olla mahdollisuus suunnitella joka joulukuu tehtävä kiintiöiden määrintely on hölynpölyä. Meillä pitää olla todellista suunnittelua kalastajille, mahdollisuus suunnitella pitkällä aikavälillä. Meri. Toinen asia, halusin puuttua liittyen kiintiöihin, on se, että minä en vastusta kiintiöiden siirrettävyyttä, mutta se pitää olla jäsenmaiden välistä minä en halua, että suuri raha tulee pienille alueille ja vie ra- kalat pienten kalastajien käsistä. Kiitoksia. Sitten seuraava. Vihreän edustaja, todellakin vain minuutti. Dankeschön, president. Gracias. Eh, la perspectiva que el ponente aborda en, este en, este, en esta propuesta de enmienda. Tässä mietinnössä tai lausunnossa. Nähdään, että tässä on alueellinen perspektiivi ja näkökulma. Mielestäni että sitä on käsiteltävä vieläkin enemmän. Sitä ei ole käsitelty niin paljon kuin pitäisi. Pienimuotoinen kalastus kuitenkin vasta 80 prosentista työpaikkoja sitä ei ole käsitelty tässä tarpeeksi. Se vaikuttaa myös ympäristöön, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja saa hommat toimimaan yhdessä, joten se on tärkeä asia. Olisi myös hyvä ottaa se mukaan tuleviin kompromisseihin ja, ja tämän tästä ottaa mukaan se, mikä on tieteellinen näyttö politiikasta, miten se vaikuttaa työllisyyteen. todellakin poisheittämiseen, maksimaalisiin saaliisiin täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Vielä enemmän kuin kalastusyhteisön tarvitsee. Täytyy tarkastella myös alueellisia erikoispiirteitä ja miten ne vaikuttavat kalatukseen. Kaikki ovat nyt kuitenkin saaneet puheenvuoron. Loppupuheenvuoroja emme nyt voi ottaa vaari valitettavasti enää, mutta hän on varmasti laittanut asiat merkille ja ylös. Tarkistusten jättämisen määräajan jo mainitsinkin. Seuraavassa kohdassa on kyse innovatiivisista rahoitusvälineistä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Ja olen iloinen, että esit- valmistelija Rova Kleeva on paikalla. Pyytäisin suht lyhyesti, jotta tulkit eivät joudu ylirasitukseen. Financial instruments targeted by the new of... No, puhun lyhyesti. Rahoitusvälineet, välineet, että manuusi järjestelmän välineitä, joita äm, tuetaan Euroopan unionin budjetista, jotka jotka ovat erittäin tärkeitä. Meidän tulee käyttää siksi muutama minuutti nyt tämän mietinnön eteen. Ne voivat mahdollistaa julkisen sektorin varojen käyttämisen tehokkaammalla tavalla ja ne voivat saada yksityisen sektorin pääomaa houkuteltua. Tämä on siksi hyvä asia. Nämä mikrorahoitus lainat, eh, lainatakuut ja muut toimet ovat tämän tyyppisiä välineitä. Minä olen keskittynyt eh, mietinnössäni näihin muutamia tärkeitä asioita. Ensinnäkin on erittäin hyvä, että tällaista rahoitusväline, tällaisia rahoitusvälineitä tulee käyttöön tällaisena vaikeina aikoina, eh, kun rahoitusapua tarvitaan. Ne voivat tukea julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja taata tärkeitä rahoitustapoja alueellisille investoinneille. Olen lisännyt erityisesti kohdan koskettaen läpinäkyvyyttä, selkeyttä, yksinkertaisuutta. Nämä ovat hyvin tunnettuja asioita meille kaikille. Nämä ovat asioita, joita meidän pitää saada myöskin hallinnoville viranomaisille selväksi ennen seuraavaa ohjelmakautta. Näin me voimme varmistaa, että rahoitusvälineitä saadaan houkuttelevaksi myöskin julkisille, mutta erityisesti yksityisille investoijille. Sitten seuraava asia on erittäin tärkeä ex-ante-ehdot. Tämä on jotakin, mistä me aina keskustelemme täällä valiokunnassa. Ex-ante-arviointi, etukäteisarviointi on jotakin, missä, mikä tulisi tehdä, kun rahoitusvälineitä käytetään tilanteissa, joissa on markkinahäiriöitä. Sitten viimeinen, mutta ei vähäisin asia. Uskon, että rahoitusvälineet seuraavana ohjelmakaudella kohesiopolitiikan puitteissa uskon, että ne ulotetaan kaikkiin temaattisiin prioriteetteihin ja ne ovat jotakin, mitä meidän kaikkien tulisi tun- tunkea. En kuitenkaan usko, että tämä antaa näistä instrumenteista vielä selkeän kuvan, koska koordinointia puuttuu ja päällekkäisyyksiä on olemassa. Koska nyt minulla ei ole paljon aikaa, odotan mielenkiinnolla tarkistuksia varjoistelijoiden kanssa yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia ymmärtämyksestä. Yksi puheenvuoron pyyntö enää Lambert van Nistelrooy. Ja sitä myöten puheenvuoropyyntölistä kiinni. Ole hyvä, Lambert. Puoli minuuttia vain, kiitoksia. On hyvä, että me nimeämme kaikki nämä erilaiset välineet, joilla me hyödynnämme eri ohjelmissamme haluaisin viitata vielä pankkeihin jäsenvaltioissa, sillä niidenhän täytyy olla mukana allekirjoittamassa, kun ne haluavat olla mukana tässä uudessa järjestelmässä. Luonnollisestikin viittaa myös siihen tarvittavaan toimielimelliseen kapasiteetin jäsenvaltioissa, jotta ne voivat hoitaa tätä uudessa rahoituskehyksessä. Niin että joka vuosi esittää kertomus siitä, mihin rahat menevät. Tähän täytyykin erityistä huomiota ja meidän täytyy pyrkiä löytämään erittäin hyvä tasapaino tuon valvonnan ja raportoinnin ja toisaalta sitten taas tehokkuuden välillä. Ja tämä näyttää oikein hyvältä. Saattaa aloittaa siitä muutaman tarkistuksen. Okei, okay, dann haben wir diesen Punkt auch durch. Tämäkin kohta on siis käsitelty. Kiitoksia, että kaikki olivat mukana puhe itsekurissa. Kiitokset tulkeille. Pari minuuttiahan tuli lisäaikaa, mutta nyt on hyvin saatu homma loppuun asti vietyä ja sanoisin vielä muista asioista, että niitä ei ole. Sitten vain seuraava kokous ilmoitetaan, joka on 20. kesäkuuta, keskiviikko ja 21. kesäkuuta. Ja näin muodoin päätän kokouksen. Kiitos.